Wir versuchen mal einen Text, Test, nicht... No niin, testataanpas toimivatko laitteet nyt. Tuleeko viesti perille? Niin, espanjalaiset kollegat, kuuletteko? Übersetzung in Spanisch, Englisch. Niin, no niin, meneekö sanomani perille? Toimiko tulkkaus vaiko ei? Mitenkäs tekniikka? No niin, aloitetaanpas alusta. Vielä kerran toivotan kaikki tervetulleeksi, erityisesti Espanjan ministerin ja pitemmittä puheita. Annan teille puheenvuoron, sen jälkeen esitämme kysymyksiä. Ja vielä kerran tervetuloa. Te vastaatte tiede- ja innovaatioministerin salkusta. Valitettavasti tämä alku vähän tök kaikki, mutta eiköhän tästä tule ihan mielenkiintoinen keskustelu. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Señor presidente Roil. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät ITRE-valiokunnan jäsenet, minulle on kunnia ja ilo olla tässä valiokunnassa kertomassa Espanjan puheenjohtajan valtion ja tämän meidän ministeriömme tavoitteet ja prioriteetit ovat tällä kaudella vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla. Puheenjohtajakautemme sattuu avainhetkeen Euroopan unionin kehityksessä, kun Lissabonin sopimus astui voimaan ensimmäinen joulukuuta. Samaan aikaan toivomme, että hyvin pian tulemme näkemään uuden komission muodostamisen. Puheenjohtaja, niin tämän, tänä vuonna päättyy myös sykli, joka aloitettiin vuonna 2000 Eurooppa-neuvoston Lissabonin strategian käynnistämisellä. Se oli jäsenvaltioiden sitoumus, jonka tarkoituksena oli tehdä Euroopasta vuoteen 2010 mennessä maailman dynaamisin ja kilpailukykyisin tietoon perustuva taloin, jossa noudatetaan, talous, jossa noudatetaan sosiaalista kohesiota ja kunnioitetaan ympäristöön. Kymmenen vuotta myöhemmin Euroopalla on vielä tärkeitä haasteita mutta strategian avulla olemme kuitenkin voineet sopia poliittisista näkemyksistä, määrittää suunnan ja jakaa perustan, jonka pohjalle uutta edistystä voidaan rakentaa. Nyt alkaa uusi vaihe. Sitä leimaa 2020 strategia. Se syntyy yhteydessä, jota leimaa taloudellinen rahoituskriisi, joka on maailman tasolla aiheuttanut syvällisen syvällisempää poliittista pohdintaa kuin koskaan tällä vuosikymmenellä. Euroopalla on nyt velvoitteena laatia ehkä realistisempi tiekartta kuin aikaisemmin. Tärkeä tavoite on sellainen, mistä ei voida luopua. Se koskee todella tietoon perustuvan talouden luomista. Barroso puheenjohtajana korosti suuntaviivoissaan, että on tärkeää, että Euroopassa todella tehdään merkittäviä muutoksia muuttuaksemme tietoon pohjautuvaan yhteiskuntaan. Komissiota ei ole vielä nimitetty, mutta tiedämme jo, kuinka tullaan jakamaan niin sanotun tiedon kyllä kolme yhteyttä, eli yliopistojen tiedettä ja innovointia koskevat toimivaltuudet kollegion sisällä. No, ensimmäistä kertaa on nyt perustettu tällainen salkku, jossa tiede ja innovaatio yhdistyvät. Sehän on saman mallin mukaan kuin oma ministeriömmekin luotu. Ja se lähettää integraation viestin, josta olemme täysin yhtä mieltä. Puhumme todella strategisesta aiheesta Eurooppaa varten. Ilman, ilman eh, lisää tiedettä ja lisää innovaatiota ja erityisesti vuorovaikutusta molempien välillä Eurooppa ei voi säilyttää johtoasemaansa eikä pyrkiä parantamaan tilannettaan eh, kansainvälisessä mm, yhteydessä. Tässä mielessä eh, tutkimus Maailma vuonna 2025, jonka komissio esitteli viime syyskuussa, on hyvin vaan Tuossa tutkimuksessa sanotaan, että 61 prosenttia maailman väestöstä tulee tuolloin asumaan Aasiassa ja Euroopan unioni tulee vastaamaan vain 6,5 prosentista väestöä. Ja jossain eh, eniten yli 65-vuotiaita, 30 prosenttia kaikista kansalaisista ovat yli 65-vuotiaita. Euroopan unioni, Yhdysvallat ja Japani tulee menettämään johtoasemansa kaup- maailmankaupassa ja tuotannossa ja Kiinasta tulee eh, toiseksi tärkein talousalue Japanin edellä. Erityisesti tässä yhteydessä äh, on selvää, että mikäli emme ryhdy toimenpiteisiin tutkimuksen ja kehityksen alueella, äh, suurin osa tieteestä vuonna 2025 tuotetaan maissa, jo, jo, jo, tuotetaan niiden maiden ulkopuolelle, jotka tähän mennessä ovat olleet johtoasemassa. Kiina ja Intia tulee vastaamaan 20 prosentista maailman tutkimuksesta ja kehityksestä kaksi kertaa enemmän kuin nykytilanteessa. On hyvin todennäköistä, että näin käy kymmenen, kymmenisen vuoden jälkeen niin Eurooppa. Europa solo podrá asegurar su protagonismo en la escena internacional. Eurooppa voi säilyttää tilanteensa kansainvälisellä foorumilla ainoastaan, mikäli se toimii yhdentyneempänä tieteen ja innovaation aloilla ja keskittyy haasteisiin. Kyseessä on merkittävä haaste, mutta EU on ylittänyt useita aikaisemmin ylittämättömiltä tuntuvia esteitä. Olemme toteuttaneet kolme vapautta, tavaroiden, palveluiden, henkilöiden pääoman vapauden. Olemme saavuttaneet melkein 500 miljoonan henkilön EUn 27 jäsenvaltiota, yksi yhteinen raha 16 jäsenvaltiolle, sitä käyttää jo yli 300 miljoonaa henkilöä. Nyt on oikea hetki edetä kohti uutta ulottuvuutta EU:ssa. Se tunnetaan jo niin sanottuna viitenä, viidentenä vapautena, tiedon ja kykyjen vapaa liikkuvuus. Ainoastaan yhteinen tietoon pohjautuva alue, e, eri eurooppalainen tutkimusalue on sellainen, jossa tietentekijät ja ajatukset voivat va- liikkua vapaasti. Vain sen kautta voimme taata sellaisen tietoon pohjautuvan yhteiskunnan, johon pyrimme. Espanja, Belgian ja Unkarin kanssa ottaa nyt viestikapulan Ruotsilta ja aikaisemmilta puheenjohtajavaltioilta ja jatkaa innostuneena tätä tehtävää. Puheenjohtajakauden prioriteetit tutkimuksen alalla keskittyvät eurooppalaisen tutkimusalueen eli ERAn kolmeen ulottuvuuteen, integraation, implikaation ja inkluusion, eli yhdentymisen, osallistumisen ja osallisuuteen. Kun puhumme integraatiosta, tarkoitamme sitä, että tutkimus ja kehitys asetettaisiin EUn politiikan ja hankkeen keskiöön. Meidän on päästävä siihen, että eurooppalainen tutkimusalue toimisi yhtenäisenä integroituneena alueena, jolla on institutionaalista painoa joka ei luo uutta byrokratiaa, mutta sellaisia mekanismeja, joiden kautta voimme, voimme yhdentää omat prioriteettimme ja välttää päällekkäisyyttä. On parannettava hallinnointia, mutta myös edistettävä viittä tutkimusalueen aluetta, jotka koskevat tutkijoiden työn, työolosuhteiden helpottamiseen ja liikkumisen helpottamiseen. Tulemme myös kehittämään näitä ajatuksia ministerikonferenssissa, jossa voidaan pohtia tätä tieto, tiedon kolmiyhteyttä. Myös tulemme esittämään konkreettisia e, ehdotuksia, jotka koskevat tätä viidettä vapautta, jotta voidaan poistaa esteitä, joita tällä hetkellä on tutkijoiden liikkuvuudelle. Pyrimme kehittämään myös lujaa tieteellistä infrastruktuuria, kuten ne, jotka on kuvailtu suurten tiedeinfrastruktuurien tiekartasta ESFRissä ja tulemme myös edistämään eurooppalaista tutkimusneuvostoa. Integraatioulottuvuus menee kuitenkin pidemmälle kuin pelkän tutkimuksen rajat. Siinä pyritään löytämään synergiaa ja olemassa olevia yhteyksiä integraation ja tulevan innovaatiosuunnitelman välillä. Uskomme et, ja haluamme, että keskustelut näistä molemmista asioista toimivat yhdessä. Näistä ministerikokouksista tulee varmasti olemaan paljon hyötyä. Espanja jo tekeekin tällaista työtä sen ministeriön kautta, jota itse johdan. Eurooppa työstää nyt uutta innovaatiostrategiaa, jossa käsitellään tieteen ja innovaation suhdetta selkeällä tavalla ja jossa keskitytään viidelle akselille, prioriteettiakselille. Ensinnäkin rahoitusympäristö, joka edistää innovointia, edelläkävijä markkinat innovaation edistäjänä, innovaation kansainvälistäminen, innovaation levittäminen alue- ja paikallistasolle ja lopuksi ihmiset tuotantomallin muutoksen akselina. Lopuksi edelleen haluamme edistää Euroopan innovaatioteknologian instituution vahvistamista ja tukemalla ensimmäisten tieto, tieto- ja innovaatioyhteisöjen eli kiksien perustamista valitsemalla malleja, jotka tähän sopivat. Näin, tässä on järkeä ainoastaan, mikäli pääsemme siihen, että eurooppalainen tutkimus, tutkimusalue muodostuu keskeiseksi osaksi 2020-strategiaa. Tämä on meidän tavoitteemme. Ehdotamme, että 2020-strategiaan otetaan tavoitteita ja indikaattoreita tutkimusalueen näkökulmasta. Näiden tavoitteiden on laajennettava Lissabonissa ilmaistua näkemystä, jotta mukaan otettaisiin tutki, investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen sekä prosessit ja investointien tulokset. Nyt menemme käsittelemään seuraavaa akselia, nimittäin implikaatiota eli osallistumista. Sanoista olisi päästävä tekoihin ja tehtävä selväksi, mikä rooli tieteellä voisi olla meidän näkyvimmissä haasteissa ja huolissamme jokapäiväisessä elämässä, erityisesti ajatellen talouskasvun takaisin saamista. Kun pidimme epävirallisen ministerikokouksen, pyrimme pääsemään yhteiseen määritelmään tästä asiasta. Tutkimus- ja innovaatioministeriön on paneuduttava siihen, kuinka vastata suuriin yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin haasteisiin, kuten uudet energialähteet, ilmastonmuutos, luonnonvaroihin kohdistuvat paineet, väestön vanheneminen ja sairaudet, jotka liittyvät nykytilanteeseen. Emme voi vahvistaa eraa eli tutkimusaluetta, ellei meillä ole riittäviä välineitä ja me käytä niitä oikein. Konkreettisena aloitteena haluamme yksinkertaistaa osallistumista puiteohjelmaan niin, että hallinnolliset kustannukset eivät muodostu esteeksi tutkimusryhmille ja erityisesti PK-yrityksille, niiden osallistumiselle. Samoin voi, meidän on pohdittava sitä, kuinka voisimme ottaa paremmin mukaan nämä PK-yritykset tutkimus- ja kehitystoimiin PK-yritykset merkitsevät tärkeintä työllisyyslähdettä Euroopan unionissa ja niiden kautta voimme rakentaa uuden tuotantomallin, joka perustuu tietoon. Meidän on annettava suurempi prioriteetti eh, teknologisten yritysten eh, tukemiseen ja vahvistamiseen ja myös niiden pk-yrityksen tukemiseen, jotka, pyrkivät innovaation kautta uudistumaan. Aiemme myös neuvoston kautta edistää kilpailukykyä, tutkimusta ja niitä koskevia aloitteita, kuten näitä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia seuraavilla alueilla, ympäristöystävällinen auto, kestävä rakentaminen, tulevat, tulevaisuuden tehtaat ja internet ja niin edelleen. Lopuksi haluaisin sanoa, että Espanjan puheenjohtajakausi tulee työstämään GMS ja bonus lainsäädäntöehdotuksia. Ne ovat yhteispäätösmenettelyssä. Kolmas tutkimusalueen ulottuvuus, jota haluamme edistää, koskee inkluusiota, osallisuutta. Monet Euroopan kansalaiset ja suurin osa maailman väestöstä Euroopan ulkopuolella kärsii merkittävistä puutteista, joihin ei ole puututtu tieteen ja innovaation kautta. Voidaan tähän ongelmaan löytää ratkaisu lähitulevaisuudessa. Espanjan puheenjohtajavaltio on sitä mieltä, että tieteeseen perustuva, tietoon Euroopan on työskenneltävä sitoutuneen tieteen puolesta olisi vastattava seuraaviin haasteisiin, olisi levitettävä tieteellistä tietoa maihin, joilla on suurimpia vaikeuksia päästä käsiksi tähän tietoon edelleen on otettava huomioon yhteiskunnalliset vaikutukset kehityksellä ja arvioinnilla edelleen on edistettävä tiedot, tiedettä, jossa otetaan huomioon teknologian siirto heikoimmille maailman alueille. Kaikki tämä edellyttää mm, yhteistyötä olemista varten järjestäneet kansainvälisen konferenssin tiede köyhyyttä vastaan järjestämme tämän konferenssin huhtikuussa ja toivomme, että osa sen päätelmistä voidaan ottaa mukaan kilpailuneuvoston kokoukseen toukokuussa. Tieteen kautta äh, varmasti voidaan myös torjua ongelmaa, joka koskee sukupuolten välistä kuilua. Yliopistomaailmassa tämä epätasapainoisuus näkyy siinä, että vaikka suurin osa yliopisto-opiskelijoista ja tohtoreista ovat naisia, naiset ovat vain, naisilla on halussa vain 18 prosenttia korke, suuren vastuun työpaikoista. Sukupuolinäkökohdan on leimattava kaikkea tieteellisen politiikan suunnittelua ja arviointia ja sen se on oltava aina mukana. Hyvät edustajat, olemme tietoisia siitä, että meidän ohjelmaamme kohdistuu aikapaineet komission ratifioinnin takia, mutta tulemme tekemään kaikkemme, jotta saamme sen toteutettua kokonaisuudessaan. Tämän integraation, implikaation ja inkluusion eh, kautta toivomme, että Euroopan unioni parantuu konkreettisissa näkökohdissa, että saadaan eh, huipputason perustutkimusta, mahdollisuuksia tutkijoille ja insinööreille, eh, parempia tieteellisiä infrastruktuureja ja tutkimuksen ja innovaatiopolitiikkojen yhdistämistä ja että voidaan antaa mahdollisuuksia syrjäytyneille niin, niin, että tutkimuksen ja kehityksen kautta saadaan annettua vastauksia näille henkilöille. Teidän yhteistyön, Euroopan parlamentin yhteistyön näihin haasteisiin pääsemiseksi on välttämätöntä ja Espanja haluaa kiittää jo etukäteen teitä tuestanne ja sitoumuksestanne. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Frau Minister. Sydämelliset kiitokset, arvoisa ministeri. Me haluamme kiittää teitä tästä alustuksesta ja nyt haluamme mielellämme esittää teille kysymyksiä. Puheenvuoropyyntö on esitetty jo lukuisia, siksipä ehdottaisinkin, että puheenvuorot ovat minuutin viiva maksimissaan kahden minuutin mittaisia, jotta kaikille tarjoutuu mahdollisuus esittää omat näkemyksensä. Ja kello käy ensimmäisenä puheenvuoron saa rouva de Castillo. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä ministeri. Haluan toivottaa teidät ryhmäni nimissä tervetulleeksi tähän val- valiokuntaan. Kiitoksia tästä alustuksesta. Kiitoksia näistä tiedoista, jotka annoitte koskien Espanjan puheenjohtajakauden tavoitteita tutkimuksen ja innovaation alalla. Olemme kaikki tietoisia siitä, kuinka ratkaiseva rooli tutkimuksella ja innovaatiolla on yhteiskunnamme tulevaisuuden kannalta sekä Euroopassa että muualla. Siitä ei ole epäilystäkään. Yksi tutkimukseen liittyvä ongelma, josta meidän olisi päästävä yli, koskee sitä, että puiteohjelman ohjelma kausilla, kausi toisensa jälkeen huomaamme, kuinka monimutkaisia sääntöjä on noudatettava, jotta rahoitusta voidaan saada. Sekä tutkijat että PK-yritykset ovat näihin vaikeuksiin törmänneet. Ja mielestäni tämä on johtunut pysyvän pettymyksen. Aina luvataan parannuksia, mutta näitä merkittäviä parannuksia ei koskaan tule. kuudesta, kuudennesta seitsemänteen ohjelmaan oli jotakin parannuksia, mutta vieläkin tilanne on hankala. Ei voi olla niin, että tutkimuksen on edittävä tällaista e, esterataa pitkin. Minä uskon, että melko helposti nämä esteet voitaisiin poistaa. Olen tietoinen siitä, että teitä erityisesti kiinnostaa PK-yrityssektorin tilanne. Haluaisin, että kertoisitte meille konkreettisesti, mihin toimiin Espanjan puheenjohtajavaltiona aikoo ryhtyä, jotta voitaisiin selvitä näistä perusvaikeuksista. Kiitoksia. Seuraavana kollega Maturell. Presidente, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä ministeri, oman ryhmäni nimissä minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan ja onnitella teitä tästä alustuksestanne. Se teki hyvin selväksi, että Espanjan puheenjohtajan valtio on hyvin sitoutunut tutkimukseen ja innovaatioon. Hyvä ministeri, haluaisin esittää teille muutaman kysymyksen, jotka koskevat kahta asiaa, jotka huolestuttavat tätä valiokuntaa. Ja joihin mielestämme tarvitaan innovoivia ajatuksia, jotta eteenpäin päästäisiin. Ensimmäinen kysymys liittyy liittyy saman asian, josta kollegani kysyi tutkimuksen ja tuotantosektorin yhteyksistä. Te kokemuksenne myötä tunnette hyvin yritysmaailman ja yliopistomaailman. Olette toimineet tutkijana ja menestyneenä yrittäjänä niin tärkeällä alalla kuin bioteknologian alalla. Te voitte hyötyä paljon omasta henkilökohtaisesta kokemuksestanne aloitteiden tekemiseksi ja yliopistojen ja tutkimuskeskusten ja yritysten suhteiden parantamiseksi. Tämä on aivan keskeistä. Kaikki olemme yhtä mieltä siitä. Näin voidaan vahvistaa sekä tutkimusta että innovaatiota. Olette tuoneet esille ajatuksia, joita e-, Espanja ryhtyy toteuttamaan tällä alalla. Haluaisin kysyä teiltä nyt omasta kokemuksestanne käsin, mitä aiotte tehdä, jotta voidaan parantaa vuoropuhelua yliopistomaailman ja yritysten välillä, erityisesti pk-yritysten välillä? Se on usein se, johon ensimmäisenä kompastumme. Sitten toinen kysymys, hyvin lyhyt kysymys, se koskee eurooppalaista tutkimusaluetta. Meistä on erittäin hyvä, että yksi Espanjan tavoitteista on edistää eurooppalaista tutkimusaluetta. Käytännössä se kuitenkin edellyttää paljon, on paljon ongelmia ratkaistavana. Mainitsittekin niitä tutkijoiden yhtenäismarkkinoiden luominen merkitsee sitä, että otetaan yhteinen malli tutkijoiden koulutusuralle ja siihen liittyy myös tutkijoiden liikkuvuus, ongelmat, maantieteelliset ja sektoreiden väliset ongelmat. Haluaisin kysyä teiltä, kuinka Espanja aikoo edistyä tällä alalla, erityisesti mitä tulee näihin liikkuvuuden tiellä oleviin esteisiin. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Junkeres. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Huomenta. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri, kiitoksia tästä alustuksesta. Minäkin haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi oman ryhmäni vihreät ale nimissä. Tämän teidän hienon puheen jälkeen on minusta hyvä mainita, että teidän ministeriönne on kuitenkin vähentänyt tutkimusbudjettia kohteliaisuuden rajoissa. Sä muistatte, että on tärkeää ottaa huomioon tutkimusinvestoinnin prosenttimäärät, mutta myös sen tehokkuus. Meidän ryhmämme haluaisikin nyt kysyä teiltä, mitä kriteerejä voitaisiin käyttää, jotta voitaisiin mitata investointien tehokkuutta ja tiedon siirron tehokkuutta. Onko teillä jotakin ehdotuksia tähän? Sitten hyvin vaatimattomasti haluaisin esittää teille ja neuvostolle ja tälle valiokunnallekin ehdotuksen. Se liittyy siihen, että jos halutaan edistää tiedon siirtoa, jos halutaan käyttää välinettä, jolla mitataan sen tehokkuutta, voisi olla sellainen, että moni, kun monissa jäsenvaltiossa tutkimuksen ydin tulee yliopiston tutkijoista, olisi tut- arvioittava heidän panostaan tiedon julkistamisessa. Joissakin maailman osissa sitä arvostetaan, mutta Euroopan unionissa sitä ei pidetä elementtinä, jolla voisi ikään kuin saada kunniapisteitä yliopistouralla. Kiitoksia sitten kollega Niebler. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiittäisin ministeriä siitä, että olette täällä. Pari seikkaa. Puhuitte osallistumisesta tutkijayhteisössä. Haluaisin vielä kysyä kaikkien ohjelmien yhteydessä, joita Euroopan unionissakin on esitetty, tutkimuksen puiteohjelma ja yksityiset ohjelmat, innovaatiokeskus ja niin edelleen, aina tulisi painottaa sitä, että aina kriteeri, jonka mukaan tutkimusvaroja annetaan, on se, minkälaisesta huippututkimuksesta on kyse. Haluaisin kysyä, koska ette siitä sanonut mitään, onko tämä teidänkin kantanne. Toiseksi, Eurooppalainen tutkimusneuvosto, joka virallisesti aloitti työnsä vuonna 2008. Parlamentti on seurannut tätä työtä. Minä esittelin tätä aihetta aikoinaan. Nyt on viime vuoden kesäkuulta päivätty kertomus tästä toiminnasta ja totean, että tutkimusneuvoston mm, toiminta on menestystarina. Erittäin hyvin on toimittu, mutta nyt on osittain käynyt niin, että sellaiset tutkimushankkeet, jotka eivät saaneet neuvostolta tukea, ovat saaneet jäsenvaltioilta suoraan tukea. Ja tämä tutkimusneuvosto on varmasti ollut hyvä ajatus, mutta mietintö osoittaa myöskin sen, että organisaation ja johdon osalta on tutkimusneuvostossa monia ongelmia ja asiantuntijapaneelin ehdotus on se, että pitkällä aikavälillä muutettaisiin tai pohdittaisiin rakenteiden muuttamista. Lyhyellä aikavälillä myös pyrittäisiin oikaisemaan tilannetta organisaation osalta. Siellä on siis pitkä suositusten lista tässä arviointikertomuksessa ja siinä pyritään toimimaan nopeasti saman aikaan muutoksia, joten kysyisinkin teiltä, mitä teette mihin ehdotuksiin te puututte ja mitä tehdään nopeasti, jotta tutkimusneuvosto voisi toimia tehokkaammin. Kiitos. Dank, Herr Kiitoksia sitten kollega Tsukalas. Kiitoksia oikein paljon, herra puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Alkuun sydämelliset kiitokset teille tästä alustuspuheenvuorosta. Toden totta on tärkeää, että Espanjan B-kauden alkumetreillä kuulemme, minkälaiset ovat teidän suunnitelmanne. En nyt puhu näistä vuoden 2025 luvuista ja suuntaviivoista ja trendeistä. Niihin liittyen voidaan sanoa, että klassinen tutkimusmaailma tulee muuttumaan vuoteen 2025 mennessä, mutta se ei ole ainoa asia, mistä siellä puhutaan. Te itse viittasitte siihen, että Euroopalla on monimuotoinen tutkimusalue ja että meidän pitäisi löytää yhtenäiset lähestymistavat, joilla voitaisiin yhdistää tutkimusponnistelumme. Kun katsotaan Eurooppaa ja sen innovointipyrkimyksiä sekä tutkimustoimintaa, niin se on todellakin monimuotoista ja todellakin surrealistista. Meillä on prioriteetteja, kaksi poliittista osa-aluetta ja sen lisäksi mitä kollega Niebler juuri äsken totesi, sekä kollega Di Castillo. Eli he viittasivat rakenteiden monimuotoisuuteen ja Rova Di Castillo viittasi rahoituksen monimuotoisuuteen. Se ei tietenkään ole omiaan johtamaan tätä toimintaamme menestyksekkääseen lopputulokseen. European Paradise-asiakirja on hyväksytty hiljattain ja Siinä viitataan eurooppalaisen tutkimusjärjestelmän keskeisimpiin ongelmiin. Yhtenä mainitaan, että 2000 eurooppalaista yliopistoa löytyy ja lisäksi todetaan, että maaseudun tuet, niitä voitaisiin leikata ja tämä, nämä leikkaukset ja säästöt voitaisiin ohjata tutkimustoimintaan. Nyt kysyisinkin teiltä, että mitä Espanja aikoo tehdä tällä yhdenmukaistamisen tiellä, jotta voitaisiin varmistaa, että säästetyt rahat voitaisiin ohjata tutkimustoimintaan ja sitä kautta jäsenvaltioiden kilpailukykyä parannetaan ja ettei synny kilpailumarkkinoilla vääristymistä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Cavalio. Eh, um Kiitos puheenjohtaja, ministeri, tervetuloa tänne. Keskeinen haaste Euroopassa, kuten ministeri sanoi, on Euroopan tutkimusalueen rakentaminen. Te puhuitte myös tieteen infrastruktuureista – minä haluaisin puhua yhdestä tutkimusohjelmasta. Meillä on ollut ongelmia, jotka liittyvät tutkimuksen puiteohjelman byrokratiaan ja siihen, että menettelmät ovat niin monimutkaisia. Ministeri, haluaisin kysyä, kuinka mielestänne tutkimuksen puiteohjelma voidaan kehitellä – Onko niin, että eurooppalainen tutkimuskeskus tai innovaatiokeskus, voidaanko niistä tehdä panneurooppalaisia ohjelmia, jossa on EUn tason, kansallisen alueellisen tason rahoitusta? Nämä välineet voisivat olla vähän yksinkertaisempia kuin aluksi mainitsemani. Näin voitaisiin varmasti saada paljon hyötyä aikaiseksi. Mitä mieltä ministeri on näistä ehdotuksista? Dank. Me machen jetzt mal... Sydämelliset kiitokset. Nyt annetaan ministerille mahdollisuus antaa omat vastauksensa ja sen jälkeen jatkamme kysymyskierroksella. Kiitoksia puheenjohtaja. Otan nämä ryhmitettyinä nämä puheenvuorot. Haluaisin kiittää teitä kaikkia näistä ehdotuksista ja puheenvuoroista. Mitä tulee tähän yksinkertaistamiseen, mikäli Espanjan puheenjohtajavaltiona pystyy parlamentin ja komission kanssa edistymään tässä yksinkertaistamisasiassa, niin se merkitsisi suurta askelta Euroopalle. Tätä on tietenkin pohdittava yhdessä parlamentin, neuvoston, komission ja tilintarkastustuomioistuimen välillä. Meidän on odotettava komission tiedonantoa, mutta mm, Uskon, että meidän on tehtävä sitoutuneita päätöksiä. On pyrittävä poistamaan kaikki se byrokratia, mikä voidaan poistaa. Euroopassa on mentävä sellaisesta pohdinnasta, joka perustuu epäluottamuksesta systeemiin, pohdintaan, joka pohjautuu luottamukseen systeemiin, tutkijoihin ja hankkeisiin. Tällaista voidaan toteuttaa niin, että alussa oltaisiin vähemmän byrokraattisia ja, ja lopussa tehtäisiin merkittävämpi tarkistus niin, että velvoitettaisiin siihen, että kaikki menettelyt ja vaiheet on suoritettu asianmukaisesti. Olisi siis ymmärrettävä, mitä byrokratiaa voitaisiin poistaa alkuvaiheessa, että järjestelmän sisälle päästään. Ja sitten pitäisi päästä eteenpäin siinä, että pohditaan välineitä. Euroopan unionissa ja jäsenvaltioissa on otettu käyttöön uusia välineitä, uusia ohjelmia. Me kaikki tiedämme, mitä maksaa uusien aloitteen ja ohjelmien aloittaminen, vaikka se onkin kovin jännittävää, mutta sitten on otettava huomioon eri järjestelmien väliset synergiat ja EU on nyt pohdittava, mitä näistä kaikista monista välineistä voimme käyttää, kuinka ne voidaan toteuttaa niin, että tavoitteisiin päästään. Tarvitaan siis vähemmän byrokratiaa, vähemmän välineitä ja mekanismeja ja parempi fokalisoituminen tuloksiin. Näin voimme päästä eteenpäin. Sitten pk-yritysten osallistuminen. Se on aihe, jonka tunnen hyvin. Olen tehnyt perustutkimusta, mutta olen myös ollut biotekniikkaan keskittyvän PK-yrityksen johtaja, joten tiedän kyllä, mitä ongelmat Euroopassa ovat tässä asiassa. Jos voimme yksinkertaistaa byrokratiaa, se olisi suuri askel eteenpäin. Ja se, että meillä on vahvoja eurooppalaisia aloitteita, ja halua tukea pk-yrityksiä. EU ei voi olla kilpailukykyinen, mikäli EUn pk-yritykset eivät ole kilpailukykyisiä. Siksi tämä osallistuminen on tärkeä tavoite Espanjalle. Yhteinen ohjelmointi, joint programming ja PPP, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ovat aloja, joilla pk-yrityksillä voi olla erittäin ratkaiseva rooli – Meillä on todella suuria haasteita. PK-yritysten on voittava erikoistua ja suuntautua paljon yksinkertaisemmalla tavalla kuin mikä tilanne nyt on näiden tässä byrokratiassa. Mitä sitten tulee eurooppalaisen tutkimuksen alueeseen? Minusta on tärkeää unohtaa vanhat mallit. Eurooppalainen tutkimusalue on yksi niistä suurista haasteista, joita EUlla on. Se olisi saatava EUn poliitikkojen ytimeen. Jotkut siihen kuuluvat alat eivät kuulu vain meidän ministereillemme. Minä, olin, minä olen sitoutunut siihen, että toukokuun ministerikokouksessa voin pohtia sitä, kuinka tutkimuksen alueen sisällä voimme helpottaa tutkijoiden liikkuvuutta. Tämä viides vapaus, tiedon liikkumisen vapaus, mielestäni tiedeministeriöiden pitäisi voida osallistua muiden ministeriöiden kokouksiin jo silloin, kun kyseessä on tieteen edistyminen ensimmäistä kertaa tiedeministeri valtuuskunnalla on mahdollisuus esittää näitä vaatimuksia työllisyysneuvostossa. Se on mahdollisuus tieteelle niin, että ymmärretään, että Euroopassa on ymmärrettävä tutkijoiden yhteisö. Se on hyvin liikkuvainen yhteisö. Tiede edellyttää sitä. Meidän on aluksi purettava esteet tutkijoiden ja liikkuvuuden tieltä. Meidän on edettävä ensinnäkin siinä suhteessa, kuinka tutkijat voisivat saada käyttöönsä kaiken tiedon koskien sosiaaliturvaa ja eläkejärjestelmiä eri Euroopan valtioissa ja kuinka voisimme tukea sen, että, että kun tutkija lähtee muualle hän voisi nauttia omista oikeuksistaan, paitsi velvollisuuksistakin myös oikeuksistaan. Euro- Espanjan puheenjohtajan valtion tavoitteena on parantaa tutkijoiden ammattiurakehitystä. EU tarvitsee sitä kilpailukykynsä takia. Mitä sitten tulee omaan kokemukseeni tieteen ja innovaation suhteista tässä varmasti meidän ministeriömme voi tuoda myös apua ensimmäistä kertaa. Espanjalla on samassa salkussa tiede ja innovaatio. Pohdinta ja sitten seuraavat tulokset ovat olleet tähän mennessä erittäin myönteisiä. Ensimmäinen tarve on pohtia yhdessä asioita. Uskon, että olemme päässeet paljon eteenpäin tutkimuksen alueen joillakin askel, Tämä edistys olisi näyttävä myös, kun pohditaan eurooppalaista innovaatiostrategiaa. Ei ole kyse siitä, että toimia sekoitetaan toisiinsa, vaan kyse on äh, käydä yhteistä pohdintaa äh, yritysmaailman, yliopistomaailman ja tutkijoiden välillä. Niiden on yhdessä pohdittava näitä samoja tavoitteita. On rakennettava käytäviä tiedemaailman ja innovaatiomaailman välillä. Ymmärtäen se, että ei kaiken tieteen tarvitse kohdistua innovaation, eikä kaikki innovaatio perustu tieteelle. Minusta tämä on tärkeää muistaa. Nämä ovat kokonaisuuksia, joissa, joiden kautta voidaan kilpailukykyä edistää. Tutkijoiden liikkuvuus on asia, jota olemme työstäneet Euroopassa ja myös jäsenvaltioiden tasolla – Julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välinen liikkuvuus on yksi asia, ja liikkuvuus julkisen sektorin sisällä, tiede ja yliopistomaailman välinen liikkuvuus. Nämä ovat kaikki asioita, joita Espanjassa olemme ratkaisemassa ja Euroopan unionissa tällainen liikkuvuus julkisen sektorin sisällä ja julkisen ja yksityisen sektorin välillä olisi taattava. Sitten näistä toimista ja välineistä, joilla voidaan rahoittaa tiedettä ja innovaatiota, on erilaisia välineitä. Uskon, että tarvitaan yhdestä pohdintaa niin, että meillä olisi todella selkeä ketju innovoinnista tuotteisiin. Meidän on suunniteltava yhdessä koko tämä arvoketju – jossa kukin palanen nojautuu aikaisempaan. Sen kautta voimme vahvistaa Euroopan kilpailukykyä. Mitä sitten tulee edustaja Horkeran kysymykseen? Asia, jonka otit esille, siinä meidän on päästävä eteenpäin. Euroopassa ja jäsenvaltioissa olemme pitäneet, kiinni, pitäneet mielessä tämän kolmen prosentin tavoitteen julkisella tasolla ja se on auttanut budjet, rahoitusten suuntaamista tutkimukseen. Emme ole saaneet yksityistä sektoria mukaan aivan samalla tavalla kuin oli tarkoitus vuonna 2000, mutta olemme kuitenkin päässeet paljon eteenpäin. Nyt meidän on sitouduttava yhteiskuntamme kanssa siihen, että osoitamme, että investoinnit tutkimukseen ja innovointiin ovat kannattavia. Ne ovat yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kannattavia investointeja. Siksi meidän on kehitettävä uusia parametreja, jotka liittyvät eh, investointien edistämiseen. Näin jäsenvaltiot voivat ajatella, että, että jäsenvaltioiden ei tule ainoastaan kuluttaa ja investoida, vaan investoida hyvin, tietenkin enemmänkin, mikä on, mikäli se on mahdollista, mutta tehokkuuteen olisi panostettava. Yksityinen kertaistaminen on tässä avainasemassa. asemassa sitten meidän on voitava tietenkin vastata kansalaisille siihen kysymykseen, että miksi, mitkä ovat investointien tavoitteita, mihin me pääsemme investointien kautta. Tämä meidän on tehtävä näkyväksi. Tähän liittyy myös tieteen julkistaminen, kansanomaistaminen ja tällä kansanomaistamisen ja, ja kehitysyhteistyöalalla olisi myös korostettava tutkijoiden urakehitystä niin, että tutkijat sitoutuvat tieteen edistymiseen, eläin, elintason nousemiseen ja myös tähän kehitysyhteistyöaspektiin. Sitten kilpailukyvystä. Nimenomaan tutkimuksen kilpailukyvystä. Tätä keskustelu, joka koskee huippuosaamista ja kohesiota. Tähän otan mukaan myös muita puheenvuoroja. On aivan selvää, että Eurooppa ei voi olla kilpailukykyinen, mikäli emme, mikäli emme samaan aikaan edisty huippuosaamisen ja kohesion alalla. Vain yhtenäinen kohesio e- Eurooppa voi edistyä. Meillä on erilaisia välineitä, jotta voimme edetä näillä molemmilla aloilla. Meillä on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka meidän on konsolidoitava välineitä, jotka johtavat huippuosaamiseen. Espanja on täysin sitoutunut siihen, että autetaan täytäntöön panemaan eh, neuvoston suosituksia, mitä tulee yksinkertaistamiseen, kuin myös näihin rakenteihin. Olemme myös eh, eh, sitoutuneet siihen, että olemme keskustelleet tästä ERCn kehittymisestä viime vuosina ja uskomme, että ERC on avainasemassa e- Euroopan huippututkimuksen edistämiseksi. Meidän on myös otettava huomioon muita välineitä, jotka liittyvät kohesioon. Espanjassa meillä on hyvä esimerkki tästä alueiden välinen kohesio. EAKR ja teknologisen rahaston kautta olemme saaneet aikaan kohesiota ja meillä on selkeitä indikaattoreita, kuinka näiden rahastojen investointien kautta heikommat alueet ovat voineet parantaa infrastruktuurejaan ja kohesion kautta on päästy huippuosaamiseen. Tämä on tie, jota meidän on käytävä. Meidän on kannustettava sellaisia alueita, jotka voivat saada kohesiovaroja käyttöönsä, että nämä alueet edistyisivät kohti huippuosaamista. Meidän onkin voitava mitata ja kompensoida tämän tien varrella kohti, kohti huippuosaamista kohesio välineitä käyttäen. Mitä sitten tulee yhtenäiseen ohjelmointiin, joint programming ja julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin, ppp -hän. Tämä on se akseli, jota me pidämme osallistumisen akselina nykyisuhdanteissa meidän on muistettava, että nykyiset talouden suhdanteet ovat hyvin erikoislaatuiset ja se johtaa siihen, että Espanjan on pohdittava tilannetta hyvin erityisellä tavalla. Tämä on oikea aika tehdä selväksi, että tieteellä on ratkaisuja taskussaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tietenkin, mutta myös lyhyellä aikavälillä. Euroopassa on vuosia yhä enemmän investointi tutkimukseen ja kehitykseen, se on tuottanut tietoa, jolla on nyt taskussaan ratkaisuja kasvun ja elvytyksen edistämiseksi. Haluamme tämän tehdä näkyväksi epävirallisen minä, ministerikokouksen julkilausumissa 8. Eh, helmikuuta. Haluamme tehdä selväksi, mikä rooli on tieteellä elvytyksen auttajana. Tieteen on oltava tehokkaampaa ja sen on sitouduttava paremmin maailmanlaajuisen haasteisiin edistämällä yhteistä ohjelmointia ja edistämällä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia. Espanjan puheenjohtajakausen aloitteet tiede elvytyksen puolesta juuri nyt – on hanke, jota haluamme levittää myös teollisuusministereille, niin että teollisuus näkee, että tiede haluaa tuoda oman panoksensa teollisuussektoreiden elvytykselle. Nämä ovat Euroopan suuria haasteita. Kiitoksia. Nyt meillä on ajallinen ongelma. Jos jokainen käyttää minuutin puheenvuoron maksimissa, niin silloin kaikki halukkaat saavat vielä puheenvuoron, joten minuutin puheenvuoroja. Kollega Gutierrez Cortines ensimmäisenä, olkoon hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut ministerille tästä alustuksesta ja vakaumuksesta ja kaikesta muusta. Haluaisin kysyä teiltä yhtä asiaa. Tai oikeastaan tämä on ehdotus Meillä on tämä valtavan vakava ongelma, joka koskee liikkuvuuden puutetta. Tutki, tutkijathan kyllä pärjäävät hyvin liikkumattakin. Yliopistot eivät myöskään hyödy mitenkään liikkuvuudesta. Eikö tässä niin? Ja eikö olisi mahdollista, että Euroopan tutkimusalueella ja yhteisessä ohjelmoinnissa – luotaisiin master-tutkimuksia, jotka liittyvät tällaisiin kansainvälisiin hankkeisiin ja tohtori tutkintoihin niin, että, että jo koulutuksen alalla voitaisiin tätä liikoita edestä. Eli olisi yritys, yrityksetkin, yritysten kanssa yhteistyö mukana tässä master-tutkinnossa ja tähän liittyisi myös tukia. Kiitoksia seuraavana kollega Macharos. Kur. Tisztelettel köszöntöm a miniszterasszonyt. Itt vagyok. Kiitos puheenjohtaja. Sydämellisesti tervetuloa tänne, hyvä ministeri. Sydämellisesti tervetuloa. Olen iloinen siitä, että saimme kuulla teidän alustuksenne täällä. Pidin siitä kovasti. Espanjassa tämä ministeri on varmasti hyvissä käsissä. Yksi kysymys. Mitä mieltä olette siitä, että Euroopan jäsenvaltioissa käytetään erittäin vaihtelevasti rahaa tutkimukseen ja kehitykseen. Slovakiassa vain 2 prosenttia, muissa maissa kolmesta neljään tutkimukseen ja kehitykseen. Mitä voisimme tehdä, jotta nämä eroavaisuudet saadettaisiin muutettua? Kiitoksia kollega Nistelrooy. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää ministeriä tästä laajasta lähestymistavasta, mutta pari pienen pientä huomiota. Ensinnäkin täällä puhutaan tietämyksestä ja toisaalta kohesiosta. Niin, nimeni on Nist, Van Nistelrooy ja tulen Alankomaista. Niin, Eli viittaatte kohesioon ja tietotaitoon ja tiedätte, että tästä on ollut hyötyä köyhille alueille, mutta kun katsotaan alueellista kohesiota, jonka merkitys on uuden sopimuksen myötä kasvanut, niin me haluamme siis kasvoja klustereita. Voisitteko nyt kertoa, että miten tämä rajanveto tehdään erityisesti rahoituksen liittyen ja toisaalta mitä aiotte tehdä PI-kautenne aikana sen suhteen, miten näitä yhteisiä suuria energiaohjelmia käsitellään. Minun mielestäni täällä panostetaan liikaa pelkkään valvontaan eikä niinkään kehitykseen. Ja mitä tulee sitten PK-yritysohjelmiin, vain ja ainoastaan muutamat harvat jäsenvaltiot panostavat näihin ohjelmiin, mutta olisiko mitenkään mahdollista saada useampikin tähän projektiin mukaan? Kiitoksia. Kiitoksia kollega Susa Magna. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin eh, onnitella ministeriä tästä alustuksesta täällä. Hyvin lyhyesti kaksi asiaa. Tut- puhun siitä, mistä tutkija pitää, mistä ei. Espanjalaiset ja eurooppalaiset tutkijat pitävät siitä, että he voivat luottaa työn varmuuteen ja toisekseen siihen, siitä he pitävät, että he saavat tehdä työtään rauhassa. Tutkijat eivät pidä byrokraattisesta monimutkaisuudesta, he kärsivät siitä. Toisekseen he eivät pidä teknokraattisesta kapulakielestä. Jos pystytte korjaamaan näitä ongelmia, eurooppalaiset tutkijat tulevat olemaan teille kiitollisia toivotan teille onnea. Voitte luottaa tämän minun yhteistyöhön ja tukeeni. Frau Matthias. Kiitoksia seuraavana kollega Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Muito bem-vinda. Estou aqui. Muito bem Kiitos. Puheenjohtaja. Mukava nähdä teitä täällä valiokunnassa, ministeri. Oli hienoa saada kuulla teidän puheenvuoroanne. Ainakin kuulemani osuus oli oikein hyvä. En halua toistella jo esitettyjä kysymyksiä. Joten esitän vain yhden kysymyksen. Jos Eurooppa haluaa olla paras osaamiseen perustuva yhteiskunta, maailmassa, niin mitä voidaan tehdä? Lissabonin sopimus on astunut voimaan, paljon on puhuttu välineistä ja esteiden poistamisesta, mutta vähemmän puhutaan niistä ihmisistä, jotka itse asiassa tutkivat. Meidän pitäisi kai myöskin puuttua siihen, että tutkijat kärsivät huonoista työoloista, epävarmoista työoloista. Liikkuvuutta ei ole tuettu riittävästi. joskus tavallaan voidaan myös sanoa, että liikkuvuus hankaloittaa pysyvän työpaikan saamista. Mitä Espanja tekee, kun ajatellaan erityisesti nuorten tutkijoiden asemaa? Ajatellen myöskin sellaisia käytänteitä, joita Espanjassa on. Voitaisiko näitä levittää muuallekin? Ajatellen erityisesti nuoria tutkijoita – ja heidän tutkijan uransa, jotta saataisiin oikeudenmukaisempi tutkimusalue. Danke sehr, Frau Ministerin. Kiitoksia. Ja nyt pyytäisin arvon ministeriä vastaamaan näihin kaikkiin kysymyksiin kymmenessä minuutissa. Jos vain onnistuu, olkaa hyvä. No minä yritän. Ensinnäkin haluaisin vastata kun Tierresin ehdotuksen. Tämä on erittäin kiinnostava asia. Tämä koskee sitä, kuinka voidaan käsitellä avainkysymyksiä, jotka liittyvät koulutukseen ja koulutuksen vuorovaikutuksen yritysmaailman kanssa. Ja kuinka voimme käsitellä tätä samaan tapaan kuin tutkijoiden liikkuvuutta ja sosiaaliturvapolitiikkaan teollis- työllisyysneuvostossa samalla tavalla pyrimme optimoimaan epävirallisissa ministerikokouksissa näitä asioita niin, että otettaisiin ne mukaan tieto, tiedon kolmiyhteysasioissa innovaation ja tutkimuksen mm, ministeriön neuvostoissa. Meidän on edistettävä tällaisia hankkeita. Ja juuri tätä haluamme edistää. Meistä on tärkeää, että meillä on ehdotuksia ministerikokouksissa, epävirallisissa kokouksissa, niin että voimme yhdessä pohtia sitä, kuinka tarpeellisia tällaiset toimet voisivat olla. Jäsenvaltioilla on eroja, mitä tulee tutkimus- ja kehitysbudjetteihin. Paras tapa vakuuttaa sen hyödyllisyydestä on osoittaa tutkimusinvestointien tuottavuus. Espanjassa olemme aloittaneet tämän työn ja se on osoittautunut hyvin tehokkaaksi. Espanjassa olemme osoittaneet erityisesti PK-yrityksille, että investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen ne voivat kasvattaa tuottavuuttaan 17 prosentilla ja lisätä vientiä 18 prosentilla. PK-yritykset luovat työttömyyttä myös kriisin aikoina. Kyseessä on kestävämpi ja vakaampi työllisyys ja nämä yritykset vaikeina taloudellisina aikoina selviävät paremmin. Tähän meidän on pyrittävä investoinnit perustutkimukseen on asia, jossa kansalaisille on tieteen, tieteen julkaisujen kautta ja kansanomaistamisen kautta osoitettava, että in, ih, ihmiskunnan uudet haasteet liittyvät eh, tiedon tuomien ratkaisuihin. Eurooppa on tärkeää. On tärkeää luoda sellaisia poliitikoita, joilla pyritään äh, näihin haasteisiin ratkaise, haasteisiin puuttumaan. Tarvitaan huippuosaamista ilman liikaa karsinointia. Meidän on todella asetettava kansalaisille, mitä konkreettisia tuloksia olemme saavuttaneet. Näin voimme myös vakuuttaa valtiovarainministerit siitä, kuinka tärkeää on osoittaa varoja tutkimukseen ja kehitykseen yksinkertaistamisesta. Espanja puolustaa näiden tietämyksen alueita. Haluamme ottaa alueet vahvasti mukaan. Euroopan tieteen siihen liittyy resurssien optimointia, se, että jäsenvaltiot sitoutuvat yhdentämään omat poliittiset linjansa omien alueensa ja Euroopan unionin kanssa. Näin voimme saavuttaa lisää kilpailukykyä ja saada tehokkaampia tuloksia. EAKR ja teknologinen rahasto ovat Espanjassa ainakin paljon edesauttaneet alueiden välistä kohesiota. Lopuksi tutkijoiden urakehityksestä Euro, Espanja haluaa edistää sosiaalisten oikeuksien säilyttämistä ja tutkijoiden urakehityksen arvostamista. Kuten Kuteres sanoi, vain näin voimme edistää vakaumuksen syntymistä. Nuoret, jotka pohtivat sitä, mitä he haluavat tehdä isona, heidän on haluttava tutkijoiksi, koska Eurooppa tarvitsee heitä. Meidän on tarjottava heille houkutteleva tulevaisuus, ura, joka tuo tullessaan yhteiskunnallista arvostusta, joka perustuu ansioille, jota voidaan ennakoida ja jonka kautta voidaan vahvistaa Euroopan tilannetta. Espanjassa olemme menneet hyvin eteenpäin ja toivomme, että voimme jakaa Euroopan kanssa sen vaikutuksen, joka Espanjassa on ollut sillä, että pikkuhiljaa on annettu lisäoikeuksia tutkijoille – heidän nyt sosiaaliturva oikeutensa on tunnustettu näiden määrärahojen kautta on annettu myös parempia sopimuksia ja toivomme, että uuden lain kautta, joka parlamentissa pian hyväksytään, siirrytään uuteen kautteen tohtoritutkintoa edeltäväisen jälkeisen urakehityksen aikana ja näin voidaan paremmin saada arvostettuja tohtoreita käyttöön. Tällä tavalla olemme pyrkineet Espanjassa edistämään tutkijoiden oikeuksien alalla. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset arvoisa ministeri näistä vastauksista ja myöskin siitä, että näin pysymme myöskin aikataulussa. Tämä ei varmastikaan jää viimeiseksi yhteiseksi keskusteluksemme, vaan tulevien kuukausien aikana tulemme useampaan otteeseen vielä tapaamaan ja keskustelemaan eri aiheista. Sydämelliset kiitokset teille tästä vierailusta ja tästä keskustelun mahdollisuudesta. Alkuun oli muutamia teknisluonteisia ongelmia, mutta keskustelu oli sitäkin mielenkiintoisempi ja toivotan meille kaikille yhdessä erittäin hedelmällistä ja mielenkiintoista yhteistyötä. Kiitoksia.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 Herzlichen Dank. Wir können weitermachen, wenn Sie einverstanden sind. No niin, jos sopii, niin voisimme jatkaa keskusteluja aiheesta korkeakoulujen yritysten välinen vuoropuhelu, uusi kumppanuus. Kohta 21. Jotta saamme suunnitelmien mukaisesti ennen lounastaukoa kaikki asiat käsiteltyä, niin meidän tulisi pyrkiä käsittelemään jokainen esitys kohta 20 minuutissa. Koska muuten tässä syntyy kuulla melkoinen sotku, jos osa kohdista joudutaan siirtämään iltapäivälle. Kollega Madurell pääsee ensimmäisenä esittelemään oman tekstinsä. Valmistele olkaa hyvä. Kiitos kollegas. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Puhun teille lausunnosta, jonka puheenjohtaja juuri mainitsi. Lausunnossa pyrimme tuomaan esille sen, että EUn korke- korkeakoulujen ja yritysten foorumi on hyvä väline, jolla voidaan parantaa korkeakoulujen ja yritysten välistä vuorovaikutusta ja suhteita. Ja se on elintärkeää, jotta voidaan antaa elinvoimaa koulutuksella, no, tutkimukselle, innovoinnille, tälle kolmiyhteydelle. Tämä varmasti tuo hyötyä sekä yrityksille että yliopistoille tiedon ja kilpailukyvyn lisäämiselle Euroopan unionissa. Lausunnossa halusimme myös korostaa sitä, että tämän vuorovaikutuksen on toimittava kahteen suuntaan. Tietämys ja informaatio ylitysten välillä ja yritysten ja yliopistojen välillä, sen on toimittava molempiin suuntiin, kysynnän ja tarjonnan suuntaan. Toisin sanoen, sen, on johdatteleva siihen, että yliopisto saa vaikutuksia yritysmaailmalta, mutta lisäksi yliopistokulttuuria ja tietoon perustuvaa yliopistokulttuuria saadaan yrityksiin mukaan. Näin voisimme edistää ikään kuin tieteellisempien yritysten syntymistä. Kuinka tähän päästäisiin? Lausunnossa esitämme joitakin ajatuksia, jotka voidaan lisätä niihin ajatuksiin ja ehdotuksiin, joita komissio on esittänyt omassa kertomuksessaan. Esimerkiksi kysynnän puolelta olemme sitä mieltä, että yliopistojen korkeakoulujen olisi erityisesti analysoitava hyvin omat vahvat puolensa koulutuksen ja tutkimuksen alalla ja kohdennettava ne hyvin yritysten tarpeiden kanssa, unohtamatta tietenkään yli, niiden keskeistä koulutustehtävää, koska ensimmäinen askel – menestyksen takaamiseksi millä tahansa alalla ja myös teknologian siirtämisen alalla ja muissa asioissa on se, että yliopistot tuovat työmarkkinoille hyvin koulutettua valmistautunutta työvoimaa, jotta ne, he voivat pureutua mihin tahansa asiaan yritysten on puolestaan parannettava vastaanottokykyään, jotta ne voivat käyttää ja siirtää korkeakoulujen tuottamaa tieteellistä tietoa ja edistää siten sisäistä tutkimusta ja ottaa aktiivisemmin palveluksen tohtoreiksi väitelleitä ja tutkijoita sekä jäsenvaltioiden että komission on taattava korkeakouluille asianmukainen rahoitus ja on luotava asianmukaiset puitteet, joissa eurooppalainen tutkimusalue voi todella kehittyä. Toisaalta on kannustettava yrityksiä poistamalla byrokraattisia esteitä, lisäämään vuorovaikutusta ja otettava käyttöön mekanismeja, joiden kautta in, yritykset voivat investoida enemmän teknologian tutkimuksen ja innovointiin. Komission on myös kehitettävä uusia kumppanuusmuotoja ja sen äm, yritysten ja yliopistomaailman välillä. Sanoin jo aikaisemmin, että tämä oli aika ristiriitainen asia. Asiantuntijat ovat tehneet useita analyysejä ja todenneet, että kaikkein hedelmällisin tapaa tehdä yhteistyötä yliopistojen ja yritysten välillä – hoituu henkilökohtaisten suhteiden kautta. Pääsy julkaisuihin, osallistuminen seminaareihin ja konferensseihin ja muiden palvelusten hyödyntäminen ovat parhaita teitä. Näyttää siltä, että nämä ovat joustavimpia ja tehokkaampia tapoja toimia kuin liian jäsennellyt tavat toimia. Käytännössä ne saattavat olla liian jäykkiä ja ne saattavat mutta korkeakoulut innovaatiopalveluiden tuottajiksi ja näin ne, niiden kaksi muuta tehtävää kärsivät siis koulutus ja tutkimus. Edelleen tuemme pysyvää vuoropuhelua korkeakoulujen ja yritysten välillä. Niitä olisi laajennettava jäsenvaltioiden tasolla ja EUn tasolla. Tämä tuntuu hyvältä ehdotukselta. Toki on aina kunnioitettava yliopistojen itsenäisyyttä ja niiden julkisen palvelun tehtäviä. Myös teknologian foorumit, eh, kiksit ja muut ovat tahoja, joilla voi olla tärkeä rooli. Tästä puhutaan kohdassa kymmenen lausunnossamme. Lopuksi haluaisin todeta, että tässä viimeisessä kohdassa halusimme korostaa samalla tapaa kuin komissio, että on tarpeen pyrkiä tunnistamaan parhaita käytäntöjä yliopistojen ja yritysmaailman yhteistyömalleista. Olisi myös tunnustettava paremmat, parhaat politiikat ja me, tekniik, mekanismit alueellisella, kansallisella ja yhteisön tasolla. Lopuksi, hyvät edustajat, Olemme nähneet, että korkeakoulut ovat suhtautuneet myönteisesti olemassa oleviin kannustimiin alueellisella, valtiollisella ja unionin tasolla näissä yhteistyöhankkeissa. Hyvät edustajat, tässä tärkeimmät kohdat, jotka halusin lausunnostani todeta. Ja kuten aina, olen tietenkin valmis ottamaan vastaan ehdotuksia ja huomioita, joita kollegoilla olisi esitettävänä. Kiitoksia. Äh, Kiitoksia. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Tsukalas. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kollega Madurelin ehdotus menee mielestäni oikeaan suuntaan. Ja minä uskon, että tältä pohjalta varmaankin saadaan ratkaisu ongelmaan. niin tätä kollega Madurellin tekstejä ja niin mitä hän totesi, niin kyllä käy selkeästi ilmi, miten hankalasta aiheesta on kyse. Kaksi eri maailmaa törmäävät yhteen, korkeakoulumaailma ja teollisuus. Tämä on erittäin hankala yhtälö. Yliopistothan ovat perinteisesti avoimia yksiköitä – ja laitoksia. Ehkäpä jatkossa yliopistoja tulisi kehittää yritysmaailman näkökulmasta, ainakin jossain määrin. Kun katsotaan nykyisiä käytössä olevia malleja, joilla pyritään vahvistamaan yhteistyötä yliopisto- ja talousmaailman välillä, niin näitä yhteyksiä katsottaessa käy ilmi, että yliopistot ovat kiinnostuneita tästä tiivistetystä yhteistyöstä, mutta samaa ei voida sanoa yritysmaailmasta. Koulutusohjelmi on olemassa, löytyy lukuisia mahdollisuuksia, joilla yliopistot voivat tarttua päivänpolttaviin kysymyksiin, mutta tässä yhteydessä meidän tulisi myöskin hyödyntää yritysmaailman tietämystä. Kollega Madurelin esittämät ehdotukset ja tekemämme yhteistyö ovat hyvällä pohjalla ja toinen päivä toista astihan meille on tarjottu aikaa esittää tarkistuksia. Tiivis yhteistyö on tärkeää, mutta yhteistyötä täytyy tehdä myöskin yliopiston ja yritysmaailman välillä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Kavalio. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Minulle sopii hyvin esittelijän yleislinja. Haluaisin vain esittää yhden huomion. Koulutus on innovaatioketjun keskeinen osa, samoin kuin tieteellinen tutkimus. Välttämättä siis on kehiteltävä sellaista koulutusta, jota työstetään tutkimusalaan suuntaan, niin että se voisi olla myöskin kannustimena – jotta modernisoidaan yliopistoja niin, että yliopistot voivat tasavertaisina osallistua opetukseen, harjoitteluihin. Monissa yliopistoissa tarvitaan myös sellaisia ohjausmalleja, jotka toimivat tehokkaammin. Jos byrokratiaa on enemmän, annetaan enemmän joustavuutta myöskin ajatellen kaikkien asianosaisten urakehitysmahdollisuuksia ja tutkijoiden parempia liikkuvuusmahdollisuuksia. Me tarvitsemme pilottihankkeita, jotka kannustavat yhteistyöhön yritysten ja yliopistojen välillä. Myös budjettivaliokunnassa pyrin vaikuttamaan siihen, että tämän tyyppinen ohjelma saataisiin yliopistojen uudistamistyöhön, jotta vuoropuhelu yliopistojen ja yritysten välillä toimisi paremmin. Kiitos. Seuraavana kollega Balcho. A jelentéstevő 12 pontban sorolja fel Herra puheenjohtaja, kiitoksia, että saan käyttää puheenvuoroa. Kaikki 12 kohtaa ovat hyviä, mutta kun puhumme Euroopan yliopistomaailman uudistamisesta, niin ilmeisesti me unohdamme, että kyse on koulutuksesta. Me koulutamme pääasiallisesti tulevaisuuden ö, asiantuntijoita. Ja täältä löytyy maininta, että pyydetään korkeakouluja tarjoamaan työntekijöilleen joustavampia ja jopa useampia uramahdollisuuksia. No katsotaanpas, mikä on yliopistojen lähtökohta. Kyse on valtiollisesta järjestelmästä ja hekin ovat joutuneet kärsimään talouskriisistä. Unkarissa monet professorit jouduttiin irtisanomaan säästösuunnitelmista johtuen ja yliopistot eivät voi tästä johtuen lisäämään liikkuvuutta – Eli ei löydy edes mahdollisuutta esittää VT-virkoja täytettäväksi sen, sinä aikana, kun henkilö käyttää liikkumismahdollisuuksia. Ja niin kuin täällä on jo todettu, Euroopan unionin tarjoamaa tukibudjettia tulisi kasvattaa, koska vain ainoastaan sitä kautta todellista liikkuvuutta voidaan vaalia. Juuri näinä vaikeina aikoina yliopistoja tulisi tällä tavalla auttaa. Kiitoksia. Dziękuję bardzo. <clears throat> Z doświadczenia wiem, że istnieją dwa bardzo ważne czynniki, które by... Kiitos paljon puheenjohtaja. Kokemuksesta tiedän, että tässä on kaksi tekijää, tieteen ja yrittäjyyden yhteyttä pitäisi voida edistää. Ensinnäkin tätä auttaisi moninainen lähestyminen, monimuotoinen lähestymistapa, jotta saataisiin esimerkiksi tietyn alan insinöörejä ja muita hankkeisiin mukaan. Tämä on tutkimukselle erittäin tärkeää. Tutkinnon suorittaneet maisterit voisivat hoitaa tehtäviä niin, että tämä edistäisi sekä tutkimusta että teollisuutta. Miten tutkijoita sitten tuetaan? Meillä esimerkiksi on niin, että tuki on riippuvaista julkaisuista. Ei katsota sitä, miten paljon on ilmoitettu esimerkiksi patentteja tai mitä tutkijoiden keksimästä on toteutettu. Mielestäni olisi parempi, jos voitaisiin muuttaa tätä tukijärjestelmää. Näin helpotettaisiin varmasti tiettyjen innovaatioiden tukemista. Ja tämä lopulta helpottaisi yliopistojen ja yritysten läheisempää yhteistyötä. Kiitoksia sitten kollega Van Nistelrooy. Ik heb eh, zeker waardering voor wat er eh, hier ligt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 toch nog wat scherper inzetten en dan eh, de commissie verzoeken om de instrumenten die we nu hebben en de belemmeringen die daarin zitten, zowel in financiële als instrumentele zin, om die bij de kop te pakken. Dank u wel. Dank u voor de commissie, heer Bauer. En het gaat kort. Kiitoksia komission puolesta kollega Bauer ja toivoisin lyhyttä ja ytimekästä puheenvuoroa. Kiitos paljon. En puhu liian pitkään. Tämä on hyvin myönteinen lausunto. Ainoa asia, jonka haluaisin sanoa, kun tässä on kyse koulutuksesta. Sorry. <laughs> I thought this was it. <laughs> okay, entschuldigen Sie bitte. Uh, ich meine, das Einzige, was ich... Niin, anteeksi ainoa, minkä halusin tähän lisätä. Ennen kaikkea tässä keskitytään tutkimukseen. Me haluamme myöskin tukea yhteistyötä koulutuksen alalla, koska melko paljon potentiaalia mielestämme on juuri, jotta voitaisiin tukea opiskelijoiden, professoreiden ja tutkijoiden tietenkin myös yrittäjyyttä. Ja pedagogisiin menetelmiin voidaan vaikuttaa hyvin myönteisesti. Hyviä esimerkkejä on useissa EUn yliopistoissa niin, että monimuotoinen lähestymistapa otetaan käyttöön. Ja me olemme sitä mieltä, että jos opiskelijoilla on ongelmia. Esimerkiksi ohjelmissaan, niin silloin voidaan, voidaan olla avuksi, mutta minulla ei ole tässä nyt muuta sanottavaa. Katsotaan sitten, miten muussa valiokunnassa tämä onnistuu. Kiitoksia kollega Madurell. Haluatteko lisätä tähän jotain? Aivan lyhyesti haluaisin kiittää näistä kaikista puheenvuoroista. jotka tulivat kollegoilta ja komissiolta. Olen yhtä mieltä kaikista näistä ehdotuksista. Olen pannut ne merkille ja toi, odotan teiltä tarkistuksia ja olen varma, että yhdessä saamme aikaan hyvän lausunnon. Suuret kiitokset. En nyt halua mennä yksityiskohtiin. Olen yhtä mieltä näistä ja puhun näistä sitten vielä teidän kanssanne henkilökohtaisesti. Kiitoksia. Kiitos. Toinen toista kello 12 mennessä tarkistukset jätettävä. Sitten pääsemme seuraavaan kohtaan 22 yhteisön innovaatiopolitiikka muuttuvassa maailmassa. Kollega Winkler, annan teille puheenvuoron. Voitte alustaa keskustelua ja maksimissaan 20 minuuttia koko keskustelua varten on tarjolla. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Pojat ja kollegat, kyse on innovaatiopolitiikasta muuttuvassa maailmassa. Tiedonanto viime vuoden syyskuulta komissio on vuodesta 2005 pyrkinyt edistykseen ja esittää myöskin tulevaisuuden näkymiä. Se, että innovaatio lähtee yrityksestä perusajatuksena ja siksi, siksi yrittäjien oloja pitäisi parantaa, on ihan hyvä lähtökohta. Tässäkin tietenkin on niin, että Eurooppa on kilpailukykyinen vain jos yritykset, erityisesti pk-yritykset, ovat kilpailukykyisiä. Meidän tehtävänämme on tukea tätä hanketta. Kaiken kaikkiaan tiedonanto kuitenkin on hyvin ylimalkainen ja arviot aikaansaannoksista tietenkin on melko myönteinen komission puolelta ja samalla syntyy sellainen tarkoitus, että tiedonannon tärkein tarkoitus on se, että Innovation Act tai innovaatioiden toimintaohjelma saadaan mainittua. Alun perin niitä oli suunniteltu tämän vuoden maalista huhtikuulle – Tiedämme, että parempi uudistettu strategia on todella tarpeen. Edellinen vuodelta 2006 ja innovaatiostrategian on pyrittävä siihen, että päästään EU-strategisiin tavoitteisiin, kuten kilpailukyky, työllisyys ja tietenkin ilmastonmuutoskin voitaisiin ottaa tässä mukaan, vaikka se nykyään näinä päivinä on aina vähän hankala, mutta kuitenkin niin, että 2020 tavoitteisiin päästään. Pari käytöstä siitä, mitä pitäisi ottaa innovaatiopolitiikkaan mukaan. Konkreettinen kysymykseni tässä yhteydessä, kun ensimmäistä keskustelua käydään, olisi komission edustajien suuntaan se, koska innovaation toimintasuunnitelma todella saadaan ja voidaanko taata, että parlamentin suositukset otetaan myös huomioon ja miten innovaatioiden toimintaohjelma ja EUn 2020, strategia strategiat toimivat yhteen. Lyhyesti kolme neljä sisältöseikkaa tulevaan asiakirjaan. Tulevan innovaatiostrategian minun mielestäni pitäisi olla erittäin laaja pohjainen, niin että kaikki innovaation muodot otetaan mukaan. Ei siis ainoastaan teknologian alalla, vaan palvelulla myös. Näin on otettava huomioon laaja innovaatiopotentiaali tuotteiden alalla myös. Ja siksi tällä on suuri vaikutus EUn kilpailukykyyn. Ennen kaikkea ajattelen tässä tietoa, viestintäteknologiaa, kemiaa, energian turvaamista, autoteollisuutta, lääketiedettä, puolijohdanteita, ilmailu ja avaruusteknologia. Innovaatio on keskeinen tekijä, jonka kautta toteutetaan strategisia EUn poliittisia tavoitteita. EUn täytyy mahdollisimman nopeasti rakentaa edelleen johtoasemansa niillä aloilla, joilla johtoasema nyt on vahva ja pitää vahvistaa edelleen. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että EUn pitää tukevin toimin tukea klastereita jäsenvaltioissa ja alueilla, jotta jotta maailmanlaajuinen johtorooli säilyy myös tulevaisuudessa. Välttämättä on pidettävä kiinni siitä, että PK-yritykset saavat mahdollisuuksia toteuttaa innovatiivisia ajatuksiaan. PK-yritykset tarvitsevat tilaa, mahdollisuuksia hengittää ja ajatella innovatiivisesti. Innovati- innovatiivisuuden tukeminen tarkoittaisi sitä, että ei luoda liikaa byrokraattista taakkaa pk-yrityksille. Tämä koskee tietenkin kaikkea tutkimusta myös. Kaikki raportointivelvollisuudet ja niin edelleen vievät vähän mahdollisuuksia innovaatioilta. Lisäksi innovatiivisia ajatuksia pitäisi voida paremmin rahoittaa riskipääoman avulla. Sääntöjä tarvitaan valtion tukiin niin, että voidaan huolehtia siitä, että eurooppalainen kilpailukyky selviää tulevaisuudessa, koska uuteen teknologiaan tarvitaan välttämättä uutta tukea. Tässä muutama ajatus mielelläni keskustelen täällä valiokunnassa ja sen lisäksi otan vastaan kahdenvälisestikin ehdotuksia ensi viikon alussa, jotta voimme yhdessä – luoda tätä mietintöä, joka on tärkeä. Varmasti puheenjohtaja sanoo jotain määräajoista, joten minä en puhu nyt enempää. Kiitos. Paljon kiitoksia seuraavana kollega Szymanski. Ile razy wracamy do tematu polityki innowacyjnej? Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Me palaamme aina uudestaan ja uudestaan innovaatiopolitiikkaan ja ongelmana on aina sama tutkimuksen rahoituksen huono tila Euroopassa, erityisesti kun verrataan Euroopan tilannetta muihin maihin. Ongelma ei voida ratkaista julkisin varoin, sillä jäsenvaltioista toisen intressit poikkeavat. Jäsenvaltioiden yrityksiäkään ei voida pakottaa investoimaan tutkimustoimintaan, mutta jotta voitaisiin saada edes jotain parannuksen aikaiseksi, niin se edellyttäisi teollisen tekijänoikeuksien parempi suoja. Muuten ongelmia ei ratkaista ja muuten jatkossa meille ei tarjoudu mahdollisuutta saada enemmän varoja yritysmaailmasta tutkimustoimintaan eurooppalainen patentti on ehkä tässä vaiheessa vielä liian kunnianhimoinen ja me olemme liian pitkään pyrkineet löytämään ratkaisua eurooppalaisen patenttilainsäädäntöön. Ehkäpä meidän pitäisi lähteä toimimaan siltä pohjalta, että jäsenvaltiot tunnustavat toistensa patentit vastavuoroisuuden periaatteeseen nojautuen. Ja ehkäpä meidän pitäisi pohtia myöskin näiden patenttien käännöksiin liittyvää ongelmaa, sillä minä todellakin uskon, että avain on juuri teollis- ja tekijänoikeuksien suojassa. Kiitoksia. Uh, thanks, uh, thanks uh, Chairman. Uh, I'd like to speak... Uh... Kiitos puheenjohtaja. Edustaja Mäkis Varjo esittelee ja joutui poistumaan. Hänen nimissään kaksi suoraa kysymystä komissiolle. Voisiko komissio antaa selkeän ja luotettavan vastauksen tämän Innovation Actin aikataulusta? Olemme kuulleet huhuja, että nyt puhutaan tästä innovaatioiden toimintoohjelmasta. Voisimmeko kuulla näistä molemmista vähän enemmän tässä varjoesittelijän kysymykset ja haluaisin voida vastata hänelle. Ja sitten entisenä Small Business Actin esittelijänä ja ihmisenä, joka käsittelee PK-yritysten, innovaatioiden ja tutkimusten alaa täällä parlamentissa, haluaisin sanoa seuraavaa. Small Business Act on hyvä esimerkki, hyvä, että sitä seuraa lisää. Olen hiukan pettynyt siihen, mitä olen lukenut tästä asiakirjasta innovaatioista ja haluaisin selittää, miksi tässä on lisäparannustilaa. Minusta innovaation määritelmä voisi olla se, että – paremmin käytetään inhimilliset luonnon ja rahoitusmahdollisuudet. Haluaisin painottaa sitä, että innovaatio sitä varten ei lähinnä ole mitenkään tekninen kysymys. Meidän pitäisi siis edetä ja etsiä innovaation mahdollisuuksia erityisesti palvelualalla ja muuttuneissa bisnesmalleissa. Haluaisin painottaa sitä, että parantamisen mahdollisuuksia on, kun puhutaan innovaatioista ensi vuosikymmenellä. Digitaaliselta pohjalta voidaan edetä ihan toiseen tapaan ja siksi on vielä mahdollisuus parantaa asiakirjaa. Ja parlamentti, parlamentti on täällä ottamassa, samoin minä between DG, uh, DG Research and the DG Enterprise. Tutkimuksen ja yrityspääosaston yhteistyö olisi tärkeää. Kyse ei ole ainoastaan tutkimuksesta, vaan innovatiivisen teknologian esiin tuominen yritysmaailmassa. Ja siksi kysyisin, minkälaiseksi on suunniteltu kahden pääosaston yhteistyö niin, ettei tämä asia jää tutkimuksen varjoon tulevaisuudessa? Joo. Kiitoksia sitten kollega Cavallio. Um, the EU Innovation. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Innovaation avulla pitäisi vast- pystytä vastaamaan maailman suurimpaan haasteeseen ja tästäpä syystä ehdottaisinkin muutamia tarkistuksia tähän mietintöön. Siirtyminen teknologia muutoksesta pois, niin meidän pitäisi päästä laajempaan innovaatiomääritelmään, sosiaalinen innovointi, julkispalveluiden ja alueelliseen innovointiin. Ja meidän täytyy se rohkaista myöskin avoimen innovointiin, koska eristäytyneisyys ei auta. Meidän pitää siis avata mahdollisuuksia parempaan liikkuvuuteen, saada aikaiseksi Euroopan laajuinen patenttijärjestelmä sekä eurooppalaisten tutkimuslaitosten verkosto ja lisäksi jäsenvaltioiden kansalaisten välisistä yhteistyön mahdollisuuksia tulisi parantaa entisestään. Ja avointa innovaatioalan kilpailuakin tulisi vaalia. Lisäksi meidän tulisi sijoittaa enemmän tutkimustöihin. Me tiedämme, että juuri yksityisellä sektorilla tarvittaisiin enenevää rahoitustukea esimerkiksi verotuskevennyksillä tai muutoksilla. Ja kolmanneksi ehdottaisin, että meidän tulisi paremmin koordinoida jäsenvaltioiden välistä innovaatiopolitiikkaa, jotta ei pääse syntymään tällaista innovaatiopolitiikan pirstaloitumista. Kiitoksia. Okay. Kiitoksia sitten kollega Van Nistelrooy. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen pitkälti samaa mieltä kollegoiteni kanssa, muun muassa siitä, että mietintö on ITRE-valiokunnan oma aloitteinen mietintö. Eli me pyrimme vaikuttamaan komission jäsenvaltioiden politiikkaan. Mehän kuulemis, kuulemisen yhteydessä kuulimme komission näkemykset, mutta kollega Quinn, komission kollega Quinn hän esittää omat innovaatiopolitiikan koordinaatioehdotuksensa, ja me toivoisimme saavamme tähän liittyvää tietoa mitä pikimmiten. Ja sitten meidän täytyy paneutua joihinkin pääpainoalueisiin ja panostaa tieteellisempään lähestymistapaan näissä keskusteluissa. Maailmahan on muuttunut. Ei ole järkeä lähteä neljä vuotta vanhoista komission olettamuksista. Joten on hyvä, että Espanja pyrkii tätä tilannetta korjaamaan. Mutta kun katsotaan innovointipolitiikkaa, niin Euroopasta ei löydy johdonmukaista innovaatiopolitiikkaa. Jokainen jäsenvaltio tekee mitä lystää. Se on kaikkea muuta kuin tehokasta, emmekä pääse vuoteen 2020 mennessä tähän monitasoisen hallintojärjestelmään, joka toimisi tehokkaammin. Eli Kyse on siitä, että teenkö me, yritänkö me tehdä tällaisen maailmaa syleilevän järjestelmän ja mietinnön vaiko sitten sellaisen mietin, joka paneutuu innovaatiopolitiikan suhteen vain ja ainoastaan niihin keskeisimpiin painopistealueisiin. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt komissiolle vastausmahdollisuus. Ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle haluaisin ensinnäkin esittää jotakin tietoja menettelystä. Tiedonanto siis komission hyväksyi viime syyskuussa. Tiedonannon jälkeen komissio järjesti laajan kuulemisen menettelyn, julkisen kuulemisen niin, että saisimme tietoa eri sidosryhmiltä tästä innovaatio asiasta. Olemme yhdentäneet nämä vastaukset ja meillä on nyt aika laaja pohja, laajat tiedot siitä, mitä eurooppalaiset sidosryhmät odottavat tällä alalla. Sitten meillä on Barrosonin suuntaviivat. Ne ovat meille tietenkin toimintapuitteet ja sitten saamme vielä tämän komission 2020 strategian muutaman viikon päästä. Nämä ovat siis yleispuitteet Barroson suuntaviivat viivat ja tuleva 2020 strategia luovat meille puitteet innovaation toimintasuunnitelmaa varten. Näistä kysymyksistä suunnitelmaa ei varmaankaan voida hyväksyä huhtikuussa niin kuin oli tarkoitus. Luulenpa, että se menee kesä-syyskuuhun. Minun on aika vaikea ennakoida sitä, koska se tietenkin riippuu tulevasta komissiostamme. Mutta ähm, että Tajani ja Queen voisivat äh, antaa oman poliittisen panoksensa suunnitelmalle, niin uskon, että on, toden, on realistisempaa odottaa tuloksia kesä-syyskuussa. Sitten tutkimuspääosaston ja yrityspääosaston välisestä yhteistyöstä, mitä tulee yrityspääosasta, inno, innovaatio pääosasto tekee, no, työstää tätä, mutta teemme yhteistyötä tutkimuspääosaston kanssa. Olemme olleet yhteistyössä yhteyksissä jo ja yhä enemmän tulevina viikkoina niin, että innovaatiosuunnitelman pohjautuu merkittäville strategiasiakirjoille koskien innovaatiota ja myös tietenkin tutkimusta. Innovaation lähestymistapamme on selkeä. Olemme sitä mieltä, että sekä tekniikan että tutkimuksen rooli innovaatiossa on avainasemassa, mutta innovaatioiden on pohjauduttua myös myös toisenlaiselle lähestymistavalle, koska kokemus on osoittanut, että esimerkiksi suunnittelussa, designissa, uusien bisnesmallien käyttöönotossa ja palvelujen innovaatio myötä. Innovaatiokäsite on kehittynyt ajan myötä ja meidän on otettava tämä kehitys on huomioon. Olen kuunnellut nämä parlamentin edustajien kommentit olemme laajasti yhtä mieltä lähestymistavastanne ja tulemme suurella mielenkiinnolla kuulemaan teidän keskustelujenne panoksen. Olemme julkaisseet tiedonannon tekniikasta. Se osoittaa, kuinka tärkeänä pidämme tekniikkaa. Pidämme tärkeänä myös välineitä, kuten klusterit ja lean market ja muut koskien tätä innovaatiostrategiaa. Minulla on vähän aikaa käsittääkseni, että en puhu pidempään, mutta olen käytettävissä ne täsmennyksiä varten, mitä tulee tämän tulevan toimintasuunnitelman sisältöön. Danke sehr. Herr Winkler, möchten Sie noch mal? Nein? Äh, dann... Kiitoksia. No niin. Tässä nyt ei ole hirveä kiire, mutta mitä nopeammin saamme oman kantamme muotoiltua, niin sitä suuremmat mahdollisuudet meillä on vaikuttaa komission toimintaan. Joten toivoisin, että pikaisesti saataisiin päätökset aikaiseksi ja sitten homma etenee omalla painollaan. Excuse me, next point. Seuraava esityslistan kohta. Euroopan yhteisön energiainfrastruktuurin liittyvät investointihankkeen. Kollega Valean, olkaa hyvä. Well, uh, thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Energiainfrastruktuuri ja tiedon kerääminen, strategiat. Haluaisin muistuttaa siitä, että ehdotuksessa on tarkoitus antaa komissiolle kokonaiskuva potentiaalisesta uudesta kehityksestä energiainfrastruktuurien alalla, jotta voitaisiin analysoida tulevaisuuden näkymiä siitä, miten kysyntä ja tarjonta saadaan tasapainoon ja voidaan huolehtia toimitusvarmuudesta yleisesti ja voidaan täytäntöönpanna EUn energiapolitiikkaa. Vaikka tarkistuksia on tehty melko paljon, en usko, että olemme kovasti erimielisiä. Tavoitteena kai kaikilla on se, että komissiolla olisi kunnon kuva siitä, mitä tapahtuu. Yritysten antama tieto pysyy luottamuksellisena ja sitten kattava analyysi esitetään. Mutta ennen sisältöä haluaisin viitata oikeusperusta kysymykseen. Olen kiitollinen tuesta, jota olen saanut kollegoilta, että siirrettäisiin oikeusperusta, muutettaisiin se artiklaksi 194. Oikeusasioiden valiokunta äänesti tänään aamulla tästä aiheesta ja valiokunta tukee tätä muutosta. Oikeusperustan muutos antaisi yhteispäätösmenettelyoikeudet parlamentille. Neuvosto valitettavasti ei ole halukas hyväksymään tätä kantaa, joten pyytäisin edelleen valiokunnan tukea, jotta voimme ajaa tätä kysymystä eteenpäin jopa tuomioistuin käsittelyyn asti yhteisön tuomioistuimeen, jos se on tarpeen. Tehtyjen tarkistusten pohjalta olemme ehdottaneet useita kompromissitarkistuksia. Niistä on keskusteltu varjoesittelijöiden kanssa. Olen iloinen siitä, että on sille, että tiukennetaan luottamuksellisuuteen liittyviä sääntöjä kompromississa viisi ja että analyysiä laajennetaan komission julkaisun yhteydessä, kuten kompromississa kuusi sanotaan. Selkeä on myöskin se, että komission on koordinoitava työtään. Enso ja Gen kanssa, jolla on samantyyppisiä velvoitteita kerätä tietoa suunnitelmista. Tämä on mainittu tarkistuksessa seitsemän. Minusta tuntuu, että meidän pitää vielä keskustella ajankohdasta, jolloin suunnitellusta hankkeesta on annettava tietoa. Jos ajankohta on liian aikainen, jos onko se ajatuksesta eikä ole toteutettavuussuunnitelmaa esimerkiksi, niin silloin luottamuksellisuuteen liittyviä ongelmia voi syntyä yrityksille, vaikka säädöksessä on myös tätä varten sääntöjä. Energiainfrastruktuurista raportoimisen pitäisi liittyä sellaisen tietoon, joka on jo jäsenvaltioiden tiedossa. Pitkän aikavälin suunnitelmat voivat olla myös luottamuksellisia, ja meidän pitää ajatella tässä pörssimarkkinoiden ja työmarkkinoiden tuntemia vaikutuksia. Hyvät on aina luotettava tapa nähdä, mitä yritykset ovat päättäneet investoida. Samoin suunnitelmat, jotka koskevat sulkemisia. Tässä on huolta siitä, miten tämä vaikuttaa lakisääteisiin velvollisuuksiin kertoa asioista ensin työntekijöille ja muille sidosryhmille, kun ajatellaan yritysten tiedotuspolitiikkaa. Kolmen tai viiden vuoden ikkuna ei tässä tunnu sopivalta, koska sitten kun tällainen päätös on tehty, sitä ehkä täytäntöön pannaan nopeasti, jotta voitaisiin saada minimin työntekijöiden epävarmuus Siksi pyytäisin, että kunnolla kiinnitetään huomiota kompromissitarkistuksiin kaksi ja kolme, jotta löydetään sopiva tasapaino sille, että komissio tarvitsee katsauksen tuleviin investointiin ja otetaan riittävästi huomioon se, että tiedon on oltava luotettavaa ja että huolehditaan luottamuksellisuudesta. Muiden tarkistusten osalta – haluan huolehtia siitä, että tarkistukset auttavat komission analysointityössä, että ne ovat korrekteja ja asetuksen tavoitteiden mukaisia, eikä niin, että pyritään samaan aikaan jotain muuta tai sellaista, joka pitäisi hoitaa muussa lainsäädännössä. Tiedämme kaikki, että tällainen houkutus saattaa syntyä, että sisällytetään sinne sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä liity tähän tavoitteeseen. Lisätyötä meillä on tehtävänä yhdessä mutta suhtaudun luottavaisesti siihen, että voimme sopia lähes kaikista asioista ja saada laajaa tukea äänestyksessä, jonka on tarkoitus tapahtua ensi torstaina. Odotan mielenkiinnolla kommentteja, niin Kiitos. Kiitoksia seurana kollega Jadot. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin korostaa, kuinka hyvää työtä tässä on Rova Valian on tehnyt erityisesti koordinoinnin osalta. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoista ja hyvin rakentava. On totta, että yksi tämän hankkeen suurista haasteista koskee sitä näkyvyyttä, jota meidän in- energiainvestointisuunnitelmille voidaan saada. Olemme keskustelleet tasapainosta tietyn tiedon luottamuksellisuuden välillä ja, ja tämän välineen tehokkuuden välillä. Jos meillä olisi vähän aikaa, niin meillä oli poliittisia mahdollisuuksia muuttaa ennakoituja investointeja ja siksi olemme käyneet neuvotteluja ja keskusteluja ja uskon, että olemme kyllä pääsemässä hyvään kompromissiin. Tietenkin täällä on vielä joitakin yksityiskohtia, teknisiä ja asiasisältöä koskevia yksityiskohtia, joita on vielä parannettava. Yksi tärkeä kohtaus, jolla niitä haluaisin vielä korostaa, nimittäin kaikki hajautettuun energiaan liittyvät infrastruktuurit, jotka eivät kuulu näihin ehdotettuihin ei nyt niin tarvitse olla, että kaikki uusiutuvan energian hajautetut energialähteet ilmoitettaisiin, mutta olisi hyvä, että kun komissio kerää tietoja, se voisi saada kansalliset hajautetun energian suunnitelmat, jotta voitaisiin saada mahdollisimman tarkka kuva energiantuotannon perusrakenteista Euroopassa. Sitten vielä viimeisenä eilen Valeanin ja varjoesittelijöiden kanssa keskustelimme siitä, että olisi otettava mukaan sellaiset energiaperusrakenteet, jotka saattavat sijaita EUn ulkopuolella, joiden tarkoituksena on tuoda energiaa EU-markkinoille. Er, esimerkkinä otimme Desertec-hankkeen, se tulee olemaan merkittävä, olisi aika ihmeellistä, että jos energiatuotanto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 jakieś centralne planowanie, a szkoda, ale o wzmocnienie. Liittyen yhteisön suunnitteluun tällä alalla toistaiseksi ei puhuta mistään keskitetystä suunnittelusta, mutta energiaprioriteeteista kylläkin. Też wiązanie krajowych i regionalnych systemów w jeden wielki europejski system przy pomocy. Meillä on kilpailukykyä, joka saattaisi nopeuttaa kansallisia menettelyjä, joiden kautta voitaisiin edistää yhteenliitettävyyttä. English. Onko tässä nyt jotain teknisiä ongelmia? Ahaa, Englantiin päin ei ilmeisesti nyt jotenkin nämä yhteydet toimi. Wieder klappt, die englische Kabine. Voitaisinkohan tsekata, että toimiiko yhteys nyt? Besser? Ne, muss ich erstmal einer reden, sonst können Sie nichts übersetzen. Ah, niin, jonkunhan tässä pitäisi puhua, jotta voidaan selvittää, että toimiko järjestelmä. Wieder da? Nein, immer noch nicht. Englisch ist wieder da? Deutsch ist da? Das ist logisch. Yeah. Okay, we try once again. From the beginning? No. No. <laughs> Eh? Żeby zachować ścisłość i wiedzieć, o czym <laughs> mówimy, musimy tę infrastrukturę dobrze zdefiniować. I to też znalazło między innymi wyraz w moich e, poprawkach. Meidän on siis tässä oltava selvillä siitä, mistä me puhumme. Infrastruktuurin on oltava selkeästi määritelty. Tämä on tarkistusteni ajatus. Siis lisäksi on kyse siitä, miten määritellään energiainfrastruktuuri. Se ei ole vielä mitenkään selvää, miten puhutaan radioaktiivisesta jätteestä ja niin edelleen, mutta tarkistus 36 esimerkiksi. Siinä voitaisiin ajatella muutakin jätettä, hiilidioksidipäästöt, biojätteet, ja radioaktiiviset jätteet. Meidän pitäisi siis saada yleisempi määritelmä minun mielestäni. Varastointiin liittyvän tarkistuksen olen myös esittänyt. Ja jos nyt katsotaan kaikkia näitä tarkistuksia, niin on sanottava, että tässä vielä muutama tekijä jää puuttumaan. Kiitoksia seuraavana kollega Maronesko. Mulțumesc, domnule <clears throat> președinte. În primul rând îi mulțumesc doamnei Velan pentru efortul pe care l-a făcut. Haluaisin kiittää Rova Valeania siitä, että hän on ottanut mukaan tarkistuksia eri ryhmiltä tähän kompromissitarkistukseen. EPP-ryhmä tukee suurinta osaa kompromissitarkistuksista. Olen sitä mieltä, että lopullinen teksti on sellainen, joka voidaan hyväksyä. Haluaisin korostaa vain joitakin asioita. Komission on laadittava kertomus nykytilanteesta – ja Euroopan unionin energianäkymistä joka toinen vuosi. Sillä on oltava konkreettisia tietoja käytössään, jotta se voi tämän analyysin tehdä. Samaan aikaan komission on säilytettävä saadut tiedot luottamuksellisina. Nämä tiedot tulevat jäsenvaltioilta. Meidän on siis pohdittava missä muodossa komissio julkistaa nämä tiedot ja olemme pyytäneet aggregoituja tietoja kansalliselle tasolle aggregoituja tietoja niin, että mitään kaupallisia luottamuksellisia tietoja tietystä energiatoimijasta ei julkistettaisi. Tuemme siis aggregoitujen tietojen määritelmää. jotta tehtäisiin hyvin selväksi, missä muodossa tiedot on esitettävä. Tekstissä mainitaan termin specific body. Otimme mukaan määritelmän, jossa todetaan, mistä erityisistä elimistä on kyse. Nämä ovat e- organismeja, jotka tulevat tätä analyysiä tekemään. Toivomme myös, että Euroopan unionin investointihankkeita seurattaisiin. Nämä ovat valtioiden tai yhtiöiden hankkeita, joita on toteutettu kolminsissa maissa ja joilla on vaikutus Euroopan energiaturvallisuuteen ja energiamarkkinoihin. On tärkeää tietää, mitä tapahtuu kolminsassa maissa – siinä tapauksessa, että sillä on merkittävä vaikutus Euroopan markkinoille. Viimeisenä kohtana olemme säilyttäneet kompromississa tämän vähähiilisyyden. Se on tärkeää EPPlle e ja olemme erittäin tyytyväisiä siitä. Kiitoksia sitten kollega Hilbrecht komission puolesta. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valiokuntaa osoittamasta mielenkiinnosta tätä asiaa yhteyttä kohtaan ja kiitokset kollega Valeanielle tästä erinomaisesta työstä, jonka hän on tehnyt saadakseen nämä tarkistukset yhdistettyä kompromissitarkistuksiksi. Lähes 140 tarkistusta on jätetty noin kymmenen artiklaan, joten olemme tyytyväisiä, miten suuren työn tässäkin suhteessa kollega Valean on tehnyt. Suurin osa tarkistuksista sopivat meille notifikaation sisältöjä, mitä tehdään näillä tiedoilla, analysointi, avoimuus, luottamuksellisuus ja muut asiat. Ne sopivat meille, mitä tulee soveltamisalaan, niin öljy, kaasu, laitokset ja jäähdytysjärjestelmät, nekin voitaisiin ottaa soveltamisalan piiriin. No me olemme nyt vasta nähneet kompromissitekstin, mutta olemme tyytyväisiä siihen, että nyt ilmeisesti on niin, että aikataulu on turvattu siltä osin, mitä tulee siihen jaksoon, joka edeltää tätä viiden vuoden kokeilua. Kiitokset tästäkin tuloksesta kollega Valeanille. Mitä tulee sitten soveltamisalan laajentamiseen, se saattaisi johtaa hallinnollisen työtaakan kasvuun, joten kyllä meidän täytyy olla tarkempia, halutaanko soveltamisalaa laajentaa entisestään kuin mistä äsken jo puhuimme. Ja meidän tulisi välttää myöskin, että tästä asetuksesta tulee järjestelmä, joka on ristiriidassa muiden säädöstekstien kanssa. Eli tämä tulisi ottaa huomioon tätä tekstiä laadittaessa. Eli kaiken kaikkiaan voin todeta, että komissio on tyytyväinen tilanteeseen. Me uskomme, että monet ehdotukset ovat hyviä. Me yritämme ottaa ne huomioon keskusteluissamme neuvoston kanssa ja pyrimme myöskin saamaan ne sitten tekstiin. Ja mitä tulee sitten itse oikeusperustaan, niin meidän oikeudellinen yksikkömme, kuten komissaari Piebalgskin on varmaan puheenjohtajallenne ilmoittanut, että että perustamissopimuksen 337 artikla ja Euratom-sopimuksen 187 ovat ne sopimukset, joita käytetään, tai ne artiklat, joita käytetään oikeusperustana. Eli neuvoston kanssa yritämme saada myöskin äh, nämä tarkistukset hyväksytyttyä. Ja vielä kerran kiitokset esittelijä Valeanelle tästä hänen tekemästään työstä. Kiitoksia. Sitten vielä kollega Balso, mutta aivan lyhyesti. Kiitos puheenjohtaja. Minä ensimmäisenä pyysin puheenvuoroa. Minulla olisi kysymys. Kompromissi tarkistukset on jaettu täällä. Äänestetäänkö niistä vai kaikista muutosesityksistä, jotka ovat siellä asiakirjan nipussa? Äänestys 4. helmikuuta. Silloin sovitaan kompromissitarkistuksesta ja ne kumoavat kompromissitarkistuksen pohjana olevat tarkistukset. Siitä laaditaan luettelo, mutta ei tänään. Ja 4 helmikuuta teille tarjotaan luettelo näistä kompromissitarkistuksista ja ne todellakin kumoavat sitten nämä niin kompromissitarkistusten pohjana, pohjalla olevat tarkistukset. Kiitos paljon, kiitos paljon sinun. Arvaisin vain sanoa, että minulle sopii nämä tarkistukset, koska ne mitä vastustivat eivät ole tar- näissä kompromisseissa. Kiitoksia ennen kuin annan esittelijälle puheenvuoroni sanoin, että oikeusperustaan liittyvät kommentit olen saanut komissaari Pievalkisilta ja juuri äsken minulle kerrottiin, että oikeudellinen yksikömme on samaa mieltä teidän kanssanne tästä oikeusperustasta. Eli meidän oikeudellisen yksikkömme ovat asiasta samaa mieltä. Ehkä tämä on teille tärkeä uutinen. Mutta nyt vielä kollega Valean. Short comments uh, on, um, on uh, what uh, the... Niin puheenjohtajahan lyhyesti kommentoisin kollegoiden esiin tuomia ajatuksia. Yritysten, yritysten, jotka toimivat EUn ulkopuolella, niiden suunnitelmista. Tähän tulee ekstra territoriaalisuuden kysymys esiin. Nämä ovat keskeisiä ainoastaan silloin, jos kyse on infrastruktuurista, joka tuo energiaa Eurooppaan. Joten en nyt lähtisi pidemmälle kuin mitä tässä tekstissä syntyy mahdollisuuksina. Sitten se, että määritellään kovin tarkkaan termit, käsitteet. Tuo on minusta hiukan ongelmallista. On päätettävä ehkä, onko tämä nyt oikea paikka tällaisten käsitteiden määrittelemiseen, infrastruktuuri esimerkiksi. No tässä on ehdotettu tarkistuksia, mutta katsotaan voitaisiinko tämä hoitaa paremmin toisissa yhteyksissä. Ihan puheenvuoroni lopuksi. Sanoisin, että asetuksen tavoite käsittääkseni, jos komission oikein ymmärsin, ei ole tässä mitenkään muuttaa investointia. Siis se, että mitä tapahtuu, jotta muutettaisiin investointeja, ei tämä ole mielestäni hyväksyttävä ajatus. Keskustellaan vielä ja sitten äänestetään helmikuussa. Kiitos. Bedanke mich herzlich. Sydämelliset kiitokset. Sitten esityslistan kohtaan 24. mietintökomission valkoisesta kirjasta ilmastonmuutokseen sopeutuminen kohti eurooppalaista toimintakehystä. Ja valmistelija kollega Marisa Matias saa ensimmäisenä puheenvuoron ja sitten muut kollegat, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin vahvistaa, että tulkkaus Portugalista toimii tai Portugalin päin toimii oikein hyvin ja haluaisin myös onnitella kaikkia niitä, jotka ovat tästä lausunnosta puhuneet. Odotan teidän huomioitanne. niiden huomioiden lisäksi, jotka olen jo saanut. Haluaisin myös onnitella komissiota tästä aloitteesta. Mielestäni valkoinen kirja ilmastonmuutoksen sopeutumisesta on keskeisen tärkeä elementti näinä aikoina. On yhä tärkeämpää vahvistaa yhteistyötä, kun kyseessä on maailmanlaatuinen ilmiö, jolla on hyvin erilaisia paikallisia alueellisia vaikutuksia. Ei ole unohdettava sitä, että asiakirja, jossa keskitytään sopeutustoimiin, ja joka, jossa teoreettisesti voidaan jakaa, voidaan erottaa sopeuttamistoimet äh, vaikutusten rajoitustoimista, niin äh, tosiasiassa niitä on vaikea erottaa. Komissio mm, on tietoinen äh, tästä tilanteesta. Tässä keskitymme ja teemme konkreettisia ehdotuksia erityisesti koskien sitä, mitä komissio käsittelee teollisuus, tutkimus ja energia näiden alueiden ulkopuolelle ei tässä mennä. Tässä ei puututa niihin näkökohtiin, jotka kuuluvat ympäristövaliokunnan toimivaltuuksiin. Haluaisin tässä ainoastaan ottaa esille ne kohdat, jotka tuntuvat minusta kaikkein tärkeimmiltä. En, ensimmäinen koskee näitä perusrakenteita, infrastruktuuria ja On tunnustettava, että ilmastonmuutoksella tulee olemaan suuret vaikutukset energiansaanti- saanti- ja jakeluinfrastruktuureihin sekä muihin järjestelmiin. Siellä tulee olemaan suuria kustannuksia, jotta voidaan sopeutua äärimmäisiin ilmastooloihin. Haluaisin vedota komission ja jäsenvaltioon valtioihin siihen, että kansallisissa suunnitelmissa otettaisiin huomioon nämä kustannukset ja myös kustannusten jakautuminen. Toinen huomio koskee tarvetta vahvistaa ja ottaa mukaan toimia uusilta teollisuuden aloilta. energian käyttö ja tuotanto, energian käyttö rakennuksissa. On olemassa jo toimia, jotka koskevat rakennuksia ja joilla voidaan arvioida ympäristövaikutuksia ja tehdä strategista ympäristöarviointia. Tämä oli toinen suositukseni. Sitten vielä energian toimituksesta ja energian saannista. Tässä on muistettava solidaarisuus jäsenvaltioiden välillä. Euroopan unionin on muutettava energiatehokkuuspolitiikkaansa ja vahvistettava uudistuvien energialähteiden käyttöä direktiivin 28-2009 mukaisesti. Jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa, kun ne niin, että ne voisivat esittää suunnitelmansa ennen kesäkuun loppua. Edelleen tarpeesta suunnitella julkisen ja yksityisen sektorin investointeja. Euroopan unioni kokonaisuudessaan ja jäsenvaltiot, neiden on tehtävä näitä suunnitelmia ottaen huomioon kansalaiset, kansalliset energiatehokkuussuunnitelmat ja uudistuvaa energiaa koskevat suunnitelmat, on myös otettava huomioon taloudellinen sopeuttaminen, eli toimet, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi, usein niitä ei muisteta. On myös otettava riittävästi varoja käyttöön sopeutumis- ja lieventämistoimia varten. Ei pidä ainoastaan rajoittua päästökauppaan. Niin kuin valkeassa kirjassa on todettu kuudenneksi, uskon, että tutkimuksessa on kaksi tärkeää aluetta. Ensinnäkin on vahvistettava julkisia tutkimusrahastoja kansainvälisen yhteistyön hyväksi. Kahdeksannen tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman puitteissa. Eli siis tutkimuksen kansainvälinen yhteistyö on tässä tärkeää. Toisekseen olisi vahvistettava tutkimuksen ja kehityksen rahoitusta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tähän vahvistamiseen on pyrittävä komission ja jäsenvaltioiden aloitteiden kautta globaalin tietojenvaihtojärjestelmän kautta niin, että voidaan paremmin jakaa olemassa olevia tietoja ilmastonmuutoksesta. Lopuksi haluaisin todeta, kuinka tärkeää, tärkeitä ovat paikalliset aloitteet, ne, ne ovat merkittäviä äh, tällä alalla. Kaikki nämä toimet on ottanut tähän lausuntoon, joka rajoittuu energiaan, niin tutkimukseen ja, ja olen nyt valmis ottamaan mm, kuuntelemaan teidän huomioita. Niin Kiitoksia. Sydämelliset kiitokset ja nyt puheenvuoro kollegoille. Ensimmäisenä kollega Sisli. Hvala poručevauki, eh, kari... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja olen hänen kanssaan samaa mieltä. Minunkin mielestäni meidän täytyy parantaa yhteistyötä ja koordinaatiota ja tietynlaista adaptaatiota kaivataan. Ja olen samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme todellakin toimivia kansallisia toimintaohjelmia. Mitä tulee energiainfrastruktuuriin, niin sen merkitys on suuri, mutta se on myöskin haavoittuva osa-alue. Ja mitä tulee kustannushyötyanalyysiin, niin sekin on tärkeä maininta, sillä meidän on toimittava nyt, koska myöhemmässä vaiheessa kustannukset ovat vieläkin suuremmat. Mutta toteaisin myös, että tekstimme tulisi keskittyä enemmänkin meidän toivivaltuuksimme kuuluviin aloihin, kuten adaptaatioon. Viittaan tässä mietintöluonnokseen. Valmistelija viittaa siihen, että mietinnöstä puuttuu tiettyjä seikkoja. Viittaisin infrastruktuurin haurauteen, ja tästäpä syystä meidän olisi korostettava – infrastruktuurin merkitystä, koska sen avullahan sisäiset markkinat toimivat. Energia-alaan liittyen infrastruktuuri tuli jo mainittua, mutta onhan meillä vielä liikennekin, joka tulisi mainita. Ilmastonmuutoksen merkitys on huomattava erityisesti kiskoliikenteen puolella, koska se asettaa uusia vaatimuksia raiteissa käytettäville materiaaleille. Merkitystä tällä on myös televiestintäpuolella. Tätä meidän tulisi korostaa. Ja sitten vielä seuraavalainen huomio. Ilmastonmuutoksen vaikutus teollisuuteen ja erityisesti PK-yrityksiin. PK-yritysten haavoittuvuus infrastruktuurin kaatuessa, niin meidän täytyy katsoa nykyisiä järjestelmiä, kehittää niitä ja meidän tulisi pohtia, minkälaisia tukijärjestelmiä voitaisiin tarjota yrityksille ja teollisuudelle. Myös rahoituksellisia taattuja tukijärjestelmiä olisi tarjottava yrittäjille. Jos haluamme päästä sopeuttamisen puolella hyvään tulokseen, niin satelliittijärjestelmän toimivuudella on keskeinen merkitys. Täällä viitataan myöskin kahdeksanteen tutkimuksen puiteohjelmaan. Meidän tulisi vaalia synergiaa kaikkien välineiden suhteen, myöskin tieto- ja viestintäteknologia-asia täytyy ottaa huomioon. Tämä on tietenkin hankala asia, mutta mielestäni tilanne on seuraavanlainen. Kun puhumme asiakirjasta, jossa käsitellään ilmastonmuutokseen sopeutumista. Meidän täytyy olla tarkkaavaisia, mutta Euroopan unionin pitäisi investoida enemmän CO2-päästöjen vähentämiseen kuin adaptaatioon. Ja seuraavallainen kysymys komission suuntaan. Valkoisessa kirjassa todetaan, että tarkoituksena olisi luoda eräänlainen neuvoa antava ryhmä, joka aloittaisi to- toimintansa vuonna 2009. Onko jonkinlaisia päätöksiä jo tehty? Ja mikä on ryhmän kokoonpano, mihin se paneutuu ja missä määrin Euroopan parlamentti osallistuu kyseisen ryhmän toimintaan? Kiitoksia. Danke, Kollege. Kiitoksia seuraavana kollega Jadot. Er ja muistutettakoon, että puheenvuorojen pituus saisi olla maksimissaan kaksi minuuttia. Eh, Yritän puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin korostaa, kuinka laadukas tämä kollegoiden mietintö on ja myös lausuntomme on erittäin laadukas. Ajatus siitä, että sopeutustoimet otetaan mukaan rakennuslupiin. Minusta tämä on erittäin kiinnostava ehdotus. Yksi ajatus tähän pitäisi vielä lisätä ehkä. Infrastruktuurit ovat tietenkin haavoittuvia, mutta myös koko järjestelmä voi olla kokonaisuudessaan haavoittuva. Ajatellaanpa maata kuten Ranska, jos tulee suuri kuivuus. Ranska riippuu paljon ydinenergiasta ja vesivoimasta, kuivuus johtaisi suuriin ongelmiin. Uskon, että meidän on laajennettava tätä ilmaston ja infrastruktuurien linkkejä ilmastoon ja järjestelmiin ja maatalouteenkin. Liikenteestä on jo puhuttu energian osalta on keskityttävä järjestelmä. Edelleen on pohdittava näitä kansallisia sopeutussuunnitelmia. Niiden olisi ehdottomasti oltava julkisia yleisö ja kaikki toimijat on saatava mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, tiedämme sen. Lopuksi ilmastoenergiapaketissa oli poliittinen sitoumus sen puolesta, että osa näistä ETS-tuloista suunnattaisiin sopeutustoimiin. Olisi ehkä tärkeää muistuttaa päätöslauselmassamme tästä sitoumuksesta, josta on pidettävä kiinni. Edelleen voitaisiin ehkä muistuttaa Kööpenhaminan sitoumuksesta, jonka mukaan on varhaisessa vaiheessa suunnattava rahoja etelämaille sopeutustoimia varten. Tämäkin on tärkeä. Kiitoksia. Ganz herzlichen Dank. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Skylakakis. Uh, thank you, Mr. President. Skylakakis. Kiitos puheenjohtaja. Sopeutuminen on välttämätöntä siksi, että ilmastonmuutos on asia, josta on, jonka kanssa on pärjättävä seuraavat 30 vuotta. Koko ilmiöön liittyy paljon epävarmuutta, emme tiedä, tarkkaan, mitä tulee tapahtumaan. Jos katsotaan komission valkoista kirjaa, siinä ei ole mitään prioriteetteja. Yhtä tarvitsemme nimittäin aikataulua sille, mitä odotamme tapahtuvan, ja sitten priorisoidaan politiikkaa, koska sadan vuoden näkymät ovat eri näkymät kuin mitä tapahtuu tänään tai 20 tulevan vuoden aikana. Meidän on toimittava sopeutustoimin tällä hetkellä. Me tarvitsemme prioriteetteja, aikamääreitä ja siksi paljon enemmän tutkimusta, koska ilmiö on niin epävarma. Tutkimusta on tehtävä Euroopan tasolla, koska ei ole mitään syytä toteuttaa tätä tutkimusta maakohtaisesti. Siitä olisi paljon hyötyä, että tutkimus tehdään Euroopan tasolla ja tämä asia pitäisi tässä mietinnössä tuoda esiin lisää varoja lieventämiseen, enemmän lieventämiseen kuin sopeuttamiseen. Tuossa ei ole epäselvyyttä. Lieventämistoimiin laitetaan 99 prosenttia, sopeuttamiseen noin prosentti, joten ei tässä ole kyse tasapainon löytämisestä sinänsä, mutta onko sopeuttamiseen mitään varoja? Koska sopeuttamistoimet ovat todella välttämättömiä. Kiitos. Danke mich. Kiitos. Ja nyt voisin antaa komissiolle puheenvuoron. En kylläkään tiedä, kuka komission puolelta haluaisi kommentoida asiaa. Olkapa hyvä. Um, thank you, Mr. Chairman, for the... Kiitoksia, herra puheenjohtaja, että saan käyttää komission puolesta puheenvuoron. Haluaisin kiittää valiokuntaa erinomaisesta tekstistä sopeutumiseen liittyen. Tässä korostetaan näitä keskeisimpiä alueita ja niiden merkitystä. Valkoisessa kirjassa mainitaan 30, yli 30 ensimmäisen vaiheen aikana käytettävää neljän pilarin toimenpidettä. Integroitu adaptaatio EU-politiikoissa – oikeiden politiikkavälineiden löytäminen ja menetelmien rahoitus sekä kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen. Tällä hetkellä panostetaan ykköspilariin eli tietopohjan kehittämiseen. Voisin mainita muutamia asioita, jotka liittyvät sopeuttamiskustannuksiin, jotka tulivat täällä mainittua useampaan otteeseen. Tällä hetkellä tutkitaan paraikaa ilmastonmuutoksia ja SETA-projektia jossa katsotaan, minkälaisia kustannuksia eri aloilla voisi syntyä. Komissio on itse tarkastellut muun muassa metodologioita adaptaatiokustannuksiin liittyen ja erityisesti vielä energiasektorilla. Euroopan ympäristövirasto tutkii paraikaa sopeutumiskustannuksia ja mietintöön tämäkin asia liitetään. Ja mitä tulee tähän mainitun ohjausryhmään, niin todettakoon, että valmisteleva kokous ensimmäinen laatuaan järjestettiin viime vuoden loppuussa ja ensimmäinen varsinainen ryhmäkokous järjestetään todennäköisesti muutaman kuukauden sisällä. Eli vielä kerran kiitokset näistä kommenteistanne. Ne tullaan huomioimaan meidän jatkotyöskentelyssämme. Kiitoksia. Okay. Kiitoksia. Kollega Matias, haluatteko sanoa vielä jotain? Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti en halua käyttää liikaa aikaa. Osoittaisin vain kiitokseni kaikille, jotka osallistuivat puheenvuoron. Nämä olivat oikein relevantteja kommentteja eikä minun ole varmaankaan vaikea sisällyttää näitä kommentteja lausuntoluonnokseni. Toivon, että kollegat esittävät tarkistuksia, jotka auttavat parantamaan asiakirjaani. Jotkut esiin tuodut asiat varmasti voitaisiin saada lisättyä asiakirjaan ja yleisesti ottaen – olisin sitä mieltä, että lausunto on pyydelty meiltä, mutta maatalousvaliokunnalta ja liikennevaliokunnalta myös, ja siksi minä päätin, että pysyttelen tarkkaan tämän valiokunnan toimivallassa. Kiitos kuitenkin kaikista kommenteista. Tietenkin, kun lausunto voi olla vain tietyn mittainen, siinä on omat rajansa. Emme voi kirjoittaa niin pitkiä lausuntoja kuin haluaisimme. Kiittäisin kuitenkin sihteeristöä avustajata sain tämän lausunnon laatimissa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Tarkistukset on jätettävä toinen helmikuuta mennessä, siis kello 12 mennessä. Sitten kohta 25. Maatalous ja ilmastonmuutos. Valmistelija Susa Wagner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Teollisuusvaliokunta on toimittanut maatalous- ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle kommentteja Le Follin mietintöön. Minun on todettava, että tämä mietintö on erittäin hieno. Siinä on hyvin täsmällisellä tavalla käsitelty kaikki niitä kysymyksiä, joita oli otettu esille. Tässä valiokunnassa olemme tehneet seuraavat huomiot. Ensinnäkin pyydämme komissiota osoittamaan enemmän talousarvion määrärahoja tutkimukseen ja kehittämiseen, jotta saadaan aikaan parannuksia ympäristön ja ilmaston kannalta seuraavilla ensisijaisilla aloilla. Ensinnäkin biopolttoaineiden tuotanto ja käyttö – niissä, siinä mittakaavassa, mitä Le Foll ehdottaa. Sitten seuraavaksi lannoitteiden tuotanto ja käyttö kestävällä tavalla ja edelleen kaikenlaisen maatalousjätteen hyödyntäminen. Tällaiset täsmennykset esitämme esittelijälle. Edelleen pyydämme kiinnittämään huomiota siihen, että tieto- ja viestintätekniikan laajemmalla käytöllä voitaisiin parantaa eri tuotantovaiheiden seurantaa ja optimoida niiden hallintaa, jotta tuotantoa voidaan lisätä suhteessa tuotantovälineiden käyttöön ja samanaikaisesti vähentää kasvihuonekaasupääsejä sekä energiankulutusta. Nämä ovat huomiomme, jotka olemme tehneet edustajalle Follin hyvin jäsenneltyyn mietintöön. Tällä hetkellä haluaisin lisätä vain sen, jonka kollegat tietävätkin, että määrä aika tarkistusten jättämiselle on toinen helmikuuta asti. Tätä meidän lausuntoamme varten siis. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Pudimata. Paljon kiitoksia seuraavana kollega Pudimata. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά και τον εισηγητή. Ήθελα να κάνω ορισμένε σύντομε παρατηρήσει. Kiitos puheenjohtaja. Pari alustavaa huomiota, jotka liittyvät tähän keskusteluun. Maatalous on suoraan yhteydessä ilmastonmuutokseen kahdella tapaa. Toisaalta yhteys syntyy sitä kautta, että maatalouden alalla syntyy hiilidioksidipäästöjä, sitä ei saa unohtaa. Toisaalta on nähtävä, että maatalouden alalla on suuria mahdollisuuksia leikata hiilidioksidipäästöjä, koska hiilidioksidia voidaan sitoa maahan ja siihen tarvitaan tietenkin vastaavat resurssit ja varat. Riippumatta kokonaistavoitteesta, kukaan ei epäile sitä, että maatalous totta kai on ala, jota täytyy kehitellä vihreämmän, kestävämmän maataloustuotannon suuntaan. Kestävämpi lähestymistapa on siis todella tarpeen. Lisäksi pitää saada aikaan tasapaino kilpailukyvyn ylläpitämisen, toisaalta tämän alan tulevaisuuden näkymien välillä viljelijöiden elinkeinon saamisen välillä. Tärkeää muistaa se, että maataloudella on myös kielteisiä vaikutuksia. Toisaalta taas maataloutta voidaan käyttää kielteisten vaikutusten pienentämiseen. Haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa siitä, että edessämme on muitakin haasteita – ja muutakin painetta, joka kohdistuu maatalouteen. Maailmankaupan vapauttaminen esimerkiksi ja muut tekijät voidaan mainita tässä yhteydessä. Emmekä saa unohtaa sitä, että ilmastonmuutos tietenkin myös vaikuttaa eri maatalousalojen tuottavuuteen. Ja esimerkiksi kestävään metsätalouteen. Minähän olen kreikkalainen ja tässä yhteydessä on muistettava se, että ilmastonmuutoksen vaikutukset vaihtelevat EUn pohjoisen ja etelän välillä. Etelä-Eurooppa ja Välimeren maat varmasti kohtavat suurempia ongelmia tässä yhteydessä. Sitten maantalouden mahdollisuuksiin lieventää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Nyt keskustellaan siitä, eikö olisi mahdollista laajentaa soveltamisalaa päästökaupan osalta metsätalouden suuntaan. Tätä kysymystä pitäisi pohtia tarkkaan. Samalla alaa on tuettava – rahallisesti niin, ettei synny liian suurta kuormitusta. Samalla sanoisin, että tärkeää on myöskin puuttua biopolttoaineiden käytön mahdollisuuksiin niin, että maatalouskin voi osaltaan olla leikkaamassa päästöjä vuoteen 2020. Kiitos. Kuitenkin Tikau. Kiitoksia seuraavana kollega Tikau. Ja muistuttaisin teitä siitä, että puheaika maksimissaan kaksi minuuttia, jos vain mitenkään mahdollista. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau să um, subliniez faptul că, într-adevăr, Haluaisin korostaa sitä, että todellakin maataloudella voi olla vaikutus ilmastonmuutokseen ja siihen vaikuttaa ilmastonmuutokset ja sille voi omalta osaltaan olla vaikutus päästöihin. Tämän lisäksi pohjaveden ja juomaveden laatu liittyvät tiiviisti siihen, kuinka kehitämme maatalouttamme, mitä aineita siellä käytetään. Ja saman aikaan olisi mielestäni tärkeää analysoida – mikä vaikutus ilmastonmuutoksella on maataloustuotannolle? Euroopassa on useita alueita, jotka aavikoituvat. Valitettavasti myös samassa maassa, niin Roma, Romaniassa on yhä suurempia alueita, jotka todella muuttuvat aavikoiksi. Jos nyt niin, tällaiset valtiot, joihin saattaa kohdistua pitkittynyt kuivuus, pitäisi prioriteetinomaisesti suunnitella kastelujärjestelyjä. Ei voi käydä niin, että Euroopan kansalaiset joutuvat kärsimään elintarvikekriisistä. Siksi tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja tämän ITRE-valiokunnan pitäisi tarjota maatalousvaliokunnalle näkökohta, jossa otettaisiin huomioon myös tutkimusteknologia ja tapa, jolla biopolttoaineita käytetään ja kuinka niillä vilje, biopolttoaineen viljelyillä voi olla vaikutus maataloustuotantoon Euroopan unionissa. Kiitoksia. Danke, Monsieur Jadot. Kiitos. Ja seuraavana kollega Jadot. Merci, Monsieur le Président. Et, et merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia valmistelijalle. Tässä meillä on taas erittäin hyvä mietintö kollega Le Follilta. Mitä sitten tulee omiin huomioihimme? Ensinnäkin haluaisin korostaa tätä äärimmäisen myönteistä seikkaa, nimittäin sitä, että mahdollisimman paljon otettaisiin käyttöön uudistuva hajautettua energiatuotantoa. Maatalousjärjestelmä äh, sopii hyvin tähän skeemaan. Sitten näistä suosituksista haluaisin kommentoida. Täällä puhutaan biopolttoaineista. Biopolttoaineista käydään kivasta keskustelua. Minusta olisi tärkeää, että meidän valiokuntamme täsmentäisi, minkä polttoaineen kohdalta pitäisi tutkimusta edistää jotkut maatalouspohjaiset biopolttoaineet eivät ole täyttäneet odotuksia. Meidän pitäisi täsmentää, minkälaisia polttoaineiden tutkimusta olisi kehitettävä. Sitten lannoitteet, lannoitteiden tuotanto ja käyttö. Esittelijämme tai valmistelijanne puhuu kestävästä lannoitteista. No kestävä termi on aina vähän vaikeasti ymmärrettävistä. Minusta olisi täsmennettävä, että kaikki kemian teollisuuden lannoitteet niiden käyttöä pitäisi vähentää maataloudessa. Olisi siis vähennettävä muun muassa mm, hiilivettyperäisten lannoitteiden käyttöä. Sitten tutkimuksesta, tutkimuksen pitäisi olla osallistuvaa. Tiedämme, kuinka tärkeää on ottaa mukaan maataloussektorin tutkimukseen, jotta olemme varmoja, että tutkimus menee oikeaan suuntaan, että se on nopeasti täytäntöön pantavissa. Le Follin päätelmissä täsmennetään, että, että maatalous, maatalouden hiilidioksidipäästöt ovat pieniä, pieniä, mutta meidän olisi ehkä laajennettava ma, tätä maatalousalaa myös elintarviketeollisuuteen, kun jogurtti kulkee tuhansia kilometriä, kun ennen kuin ennen kuin maito on muuttunut jogurtiksi, kun otetaan huomioon kaikki tämän ketjun vaiheet, niin hiilidioksidipäästöt ovat paljon merkittävämpiä. Tiedämme, että nämä kuljetukset ja tuotannon jaksottaminen liittyy myös tiiviisti maataloustuotannon organisaatioon. Meidän olisi todettava, että suosimme lyhyitä välimatkoja, jotta vältettäisiin tuotannon segmentointinen ja hiilidioksidipäästöt maataloudesta peräisin olevina. kollega Panayatos. Kiitoksia seurana kollega Panayatos. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Поздравявам колегата Вагнер за отличната работа. Puheenjohtaja lyhyesti. Haluaisin kiittää kollega Wagneria hänen tekemästään hienosta työstä. Tuen hänen ehdotustaan nimittäin sitä, että lisättäisiin biopolttoaineiden tutkimukseen suunnattuja varoja. Näin voimme taata tämän sektorin kehittäminen. Meidän on kuitenkin otettava huomioon ympäristösäännöt ja pyrittävä säilyttämään tasapaino kestävyyden ja tuottavuuden välillä. Olen vakuuttunut siitä, että tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä, joka tulee olemaan hedelmistä. Kiitoksia. Darf mich bedanken und darf noch der Kommission. Kiitos. Ja nyt vielä komission edustaja Driesenille puheenvuoro. Commission, want to say something? Haluaakohan komissio kommentoida asiaa? No, olkaa hyvä vaan. Responsible therefore Please, who is responsible for climate? Kuka teidän porukasta vastaa ilmastoasioissa? Kaikki vai? Liian suuri porukka. Siinähän se ongelma on. Niin. Let them sing in chorus, Chairman. Yes, sorry, <laughs> technical problem. No, yhteislausuntaa voisivat sitten komission edustajat harrastaa. Like from DGM said... Niin kuin edellisen esityslistan kohtaan kollegani jo totesi, niin me olemme erittäin kiinnostuneita kuulemaan, mitä täällä sanotaan ja me pohdimme monia seikkoja, jotka täällä tulivat mainittua, koska ne ovat meidänkin mielestämme erittäin tärkeitä. Haluaisin korostaa sitä, että komissio on viime vuonna laatinut adaptaatioon ja lieventämiseen liittyen parikin ehdotusta, ja me olemme keskustelleet muun muassa elintarvikeketjun edustajien kanssa. Ja me tulemme jatkamaan tällä tavalla ja keskustelemme työryhmässä myöskin val- valkoisen kirjan jatkokäsittelystä. Ja asiat, jotka täällä tulivat mainit tuo kestävän biopoltoaineen tuottaminen ja viljelijöiden auttaminen, jotta he voisivat selviytyä tämänhetkistä kriisistä, vaikutusanalyysi ja ylipäätään maatalouden tukijärjestelmien kehittäminen, ne ovat keskeisellä sijalla ja tästäpä syystä olemme jo kehittämässä vuoden 2013 jälkeen voimaan astuvaa uutta YMPtä. Mutta YMP pitää sisällään jo monia toimintamalleja, joista voisi olla hyötyä jäsenvaltioille ja monet jäsenvaltiot ja alueetkin Euroopan laajuisesti käyttävät näitä kyseisiä järjestelmiä tai toimintamahdollisuuksia. Yhtenä mainittakoon ensimmäisen, toisen tai kolmannen sukupolven bioenergia- tai massajärjestelmät. Jotkut viljelijät ovat jo auttaneet meitä tuottamaan biokaasua. Me olemme pystyneet vähentämään päästöjä ja me olemme tukeneet viljelijöitä energian tuotannossa ja ovat saaneet sitä kautta myöskin lisää tuottoa toiminnalleen, mutta meidän täytyy tietenkin saada heidät vakuuttuneeksi siitä, että lisäinvestoinnit kannattavat. Muitakin haasteita elintarviketuotantopuolella on edessämme, erityisesti kuluttajahintoihin liittyen. Eli me olemme todellakin kiinnostuneita siitä, mitä teillä on ehdotettavananne tähän tekstiin ja mitä ylipäätään parlamentti on näistä asioista mieltä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Susa Wagner. Presidente, yo no puedo... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen vain yhtä mieltä näistä huomioista, joita täällä on esitetty. Olen yhtä mieltä näistä neljästä, neljän kollegan huomioista ja myös komission kommenteista. Nämä kaikki olivat erittäin oikean osuvia kommentteja. Ja ne sopivat hyvin tähän meidän keskustelun tavoitteisiin ja Follin mietintöön. Ne sopivat myös hyvin näihin meidän huomioihimme, jotka haluamme tästä valiokunnasta lähettää sinne. Joten Luulenpa, että näiden huomioiden pohjalta meidän pitäisi täsmentää joitakin näitä asioita, jotka olen itse muotoillut oman lausuntooni, joten olisin oikein kiitollinen, että käyttäisitte tarkistusten jättämisen määräaikaa toinen helmikuuta asti ja, ja tekisitte aivan konkreettisia sanamuotoehdotuksia, jotka voitaisiin ottaa mukaan tähän lausuntoon ja näin voisimme ö, suorittaa tämän oman tehtävämme bedanke mich. Das war alles, was zu sagen war. Kiitoksia. Siinäpä kaikki tähän liittyen. Näin pääsemme seuraavaan kohtaan. Tarkistusten jättämisen määräaika tuli jo mainittua, eli ensi viikolla. Ja nyt 26 kohtaan internetin hallinto tästä eteenpäin. Kollega Susa Wagneri saa nyt monopolisoida mikrofonin, eli olkapas hyvä. Presidente, ya lo siento. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, että kyllästytään edustajia kollegoita tänä aamuna näin paljon, mutta todellakin minulle on annettu tehtäväksi myös tämä internetin hallintoa koskeva lausunto. Tätä mietintö komission kertomuksen pohjalta. Kyseessä on monimutkainen asia. Kaikki internettiä koskeva pitää sisällään paljon ongelmia Tänä päivänä internet vaikuttaa meihin kaikki, meidän kaikkien henkilökohtaiseen ja kollektiiviseen elämään, joten tämän internetin taakse todella kätkeytyy paljon asioita, mutta kaikeksi onneksi meidän ei tarvitse käsitellä kaikkia internetin ongelmia tässä asiassa, vaan meidän on keskityttävä ainoastaan internetin hallintoon, kuinka internetiä hallinnoidaan – tähän suuntaan mietintämme olisi suunnattava. Olen jo kokoontunut muiden ryhmien, poliittisten ryhmien esittelyiden kanssa, erityisesti äh, Rova Kohmerinen, Trautmanin ja Van Nistelroin ja Lambertsin sekä Belletin kanssa kulttuurivaliokunnasta kokoonnuimme Strasbourgissa. Meillä oli oikein hedelmällinen tapaaminen. Esittelin heille sellaisen paperin, jota pidin pohjana ja he esittivät minulle kommentteja, jotka, joita nyt tutkin, kun laadin mietintöäni. En haluaisi puhua pitkään, vaan keskittyä tärkeimpään. Haluaisin korostaa, että tässä internetin hallinnon ongelmassa keskeisin pähkinä koskee instituutteja, jolla on erittäin erityislaatuinen juridinen muoto. sen Kyseessä on ikan tai englanniksi lausuttuna ICAN. Tämä, tätä instituuttia hallinnoidaan Kaliforniasta käsin Yhdysvaltojen yhden osavaltion lainsäädännön mukaisesti. Sillä on erityisasema Yhdysvaltojen hallituksen kanssa ja tällä organisaatiolla on nyt käsissään näiden näiden domeinien jakamisoikeudet maailmassa. Tässä tulemme keskustelemaan, onko tämä hyväksyttävä malli. Minä, minulle kyllä se sopii ja tämän organisaation säilyttäminen sopii, mutta ongelma koskee tämän organisaation rakennetta ja sen erityissuhdetta Yhdysvaltojen hallituksen kanssa. Se uudistettiin juuri hiljattain sopimuksen kautta, joka allekirjoitettiin vähän aikaa sitten. Ongelma koskee sitä, että tämä on organisaatio, jonka käsissä on niinkin tärkeä asia kuin näiden verkkotunnusten, domain nameien jakaminen maailmassa. Kyseessä on siis julkinen hyödyke, joka koskettaa koko ihmiskuntaa ja jota kuitenkin hallinnoi yksi organisaatio, yksityinen organisaatio, jota kontrolloi ja valvoo Yhdysvaltojen hallitus. Euroopan toimielinten olisi nyt ponnisteltava, jotta löytäisimme mallin, jonka kautta ikanille myönnetty hallinto olisi avoimempaa ja monitahoisempaa. Tämä on meidän mietintömme ydin. On haettava erilaisia malleja. Minä olen laatimassa tätä mietintöä ja olen oikein kiitollinen, Myös teillä on ehdotuksia tässä valiokunnassa tähän asiaan. Olisi siis löydettävä sellainen formula, jonka kautta EU voisi olla selkeämmin läsnä tässä – tämän yhteisen hyödykkeen hallinnoinnissa ja toisaalta olisi vahvistettava monen tahoisia kontrolleja, jotka kohdistuvat tähän hyvin erikoisluonteiseen yksityiseen organisaatioon Kaliforniassa. Edelleen minusta on erittäin tärkeää käsitellä niin sanottua internetin hallinnon foorumia. Sen viimeisin kokous pidettiin Egyptissä mm, marraskuussa. Ja on erittäin tärkeää, että tätä toimintaa jatketaan. Ja on tärkeää, että Euroopan unionin toimielimet ja Euroopan parlamentti selkeästi ja päättäväisesti tukevat tätä internetin hallinnoidin foorumia juuri siitä syystä, että internet on läsnä joka päivässä elämässämme. Internet on paikka, johossa yhdistyvät suuret julkiset intressit ja suuret yksityiset intressit. Ja tämä internetin hallinnon foorumi on osunut oikeaan juuri siinä, että siinä on pystytty yhdistämään sekä yksityiset että julkiset edut. Kuten sanoin, viimeinen kokous pidettiin Egyptissä ja on erittäin tärkeää, että EUn toimielimet pitävät yllä tätä foorumia. Internettiä leimaa erityispiirteet. Sitä ei voida verrata mihinkään muuhun suureen instituutioon. Se on erittäin omalaatuinen niin instituutio. Ja tämä internetin hallinnon foorumi on löytänyt jo oikean tavan yhdistää kaikki edut. Siellä käydään laajaa keskustelua kaikkien internetin koskevien ongelmien käsittelemiseksi. Olen erittäin tietoinen siitä, aivan kuten Rova Rautman Mm, meille totesi hyvin täsmällisessä lausunnossaan, jonka hän esitti aika, aikaisemmassa ITRA-valiokunnan kokouksessa, että tämä foorumi tulee kokoontumaan tämän vuoden syyspuolella loka-marraskuussa Liettuassa. Ja olisi erittäin tärkeää, että siihen mennessä Euroopan parlamentti ja EUn toimielimet olisivat laatineet valmiiksi kriteerit ja kannanotot koskien internetin hallintoa – ole tätä foorumia. Ja nämä olisivat kaikki valmiina, kun mennään tuonne Liettoon kokoukseen. Olen tällä hetkellä tietenkin avoin ottamaan vastaan huomioita ja ehdotuksia valiokunnalta. Ja voin jo sanoa, että 17. maaliskuuta meillä on asiantuntijoiden kuulemistilaisuus tästä asiasta ja haluaisin kehottaa ystäviä ja eh, edustajia toimittamaan minulle nimiä mahdollisista asiantuntijoista kyseistä tilaisuutta varten. Kiitoksia. Danke, Frau Kollegin Trautmann. Kiitoksia seuraavana kollega Trautmann. Merci monsieur le, le président. Je voudrais exprimer ma, ma reconnaissance à notre rapporteur monsieur Sosa. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Esittää esittelijälle haluaisin lausua kiitos sanaa sen. Ja kiitokset myöskin niille, jotka ovat häntä tukeneet tätä tekstiä laadittaessa. Haluaisin tässä nyt ottaa esille aikataulun jotta Vilnan HVK olisi menestyksekäs. Jonkin aikaa sitten Atenassa kerroimme, että haluamme tarjota internetyhteyden kaikille kansalaisille, mutta samalla meidän tulee vaaleja eurooppalaisia perusarvoja. Vilnassa epävirallisessa kokouksessa, johon osallistuivat sekä parlamentin, neuvoston että komission edustajat kollegat ovat kertoneet meille jatkuvasti siitä, miten järjestelmä etenee ja valmisteleva kokous toteutetaan. Eurodic kokoontuu piakkoin kyseinen taho siinä on edustettuna muun muassa Euroopan neuvostonkin edustaja ja puheenjohtajavaltion edustaja. Espanja ilmoitti, että se ei ole vielä päättänyt millä tasolla tätä kokousta tai foorumia kehitetään. Me toivomme kuitenkin, että Vilnan kokouksesta tulee merkittävä ja niin kuin aikanin liittyen täällä todettiin, niin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että puheenjohtaja valtio jäsenvaltio kierroksensa aikana käsittelee tätä erityisen tärkeänä kysymyksenä. On tärkeää, että kantamme esitetään myöskin keskustelussa afrikkalaisten valtioiden kanssa. Meidän tulisi vaalia niitä vaatimuksia, joita olemme aikaisemminkin esittäneet. Vilnaan liittyen meidän tulisi järjestää workshop-tyyppinen tilaisuus, jossa valtuuskuntien kautta parlamentaarikot jäsenvaltioista ja Afrikan valtioista voivat keskustella kysymyksistä. Länsi-afrikkalaisten edustajat ovat ilmoittaneet olevansa erittäin kiinnostuneita tästä aloitteesta, joten valmisteluvaiheessa voisimme toimia niin, että yhtäältä joku kollegoistamme voisi 9. helmikuuta olla mukana komission kanssa tässä valmistelevassa kokouksessa. Lisäksi meidän tulisi järjestää myöskin kansallisten parlamentaarikkojen kanssa oma organisaatio tai valmisteleva kokous, jotta valmistelutyöt toimisivat mahdollisimman hyvin. kun syyskuussa sitten Vilnassa kokous järjestetään. Tämä on oma näkemykseni. Olemme pian päässeet prosessin loppuun. Äänestys on tulossa. Ja Espanja sekä tuleva puheenjohtajavaltio Belgia ovat esittäneet tyydyttäviä ratkaisumalleja. Nyt kyse on vain siitä, että me viestimme kantautuu myöskin neuvoston edustajien korviin. Meidän kannaltamme tärkeää on todeta, että internet on eräänlainen oikeussubjekti. Ja tästäpä syystä Euroopan neuvostossakin olemme ottaneet juridiset puolet esille, eli että miten voidaan varmistaa muun muassa yksityisyyden suoja ja että voidaan välttyä verkkorikollisuudelta. Tämä on Euroopan näkökulmasta katsottuna tärkeä seikka. Eli meidän tulisi tehdä yhteistyötä kansallisten parlamentaarikkojen kanssa, koska sitä kautta me saamme myöskin äänemme kuuluviin kansainvälisillä näyttämöillä. Kiitoksia. Kiitoksia. Puheen aika on kortilla, joten lyhyitä ja ytimekkäitä kommentteja. Kollega Van Nistelrooy. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen valmis yhtymään esittelijän esitykseen – Eli että meidän tulisi rajautua tässä internetin hallintokysymyksiin. Meidän valiokuntaamme pitäisi tiedottaa, miten asian käsittely etenee, mutta ilmeisesti vain kymmenen parlamentaarikkoa tietää, miten käsittely etenee, niin kuin Trautman oikeutetusti mainitsi. Meidän täytyy tietenkin keskustella näistä periaatteellisista kysymyksistä. Nämä tulisi mainita suoraan ja vaatia komissiolta ja tietenkin jäsenvaltioilta, että kun tätä asiaa käsitellään, niin silloin heidänkin tulisi kantaa kortensa kekoon. Eli me keskustelemme siitä, että tämä malli internet, internetin hallintofoorumi ja hallintojärjestelmä, että sehän ei ole sitova, vaan kyse on vain ja ainoastaan perusperiaatteista, mutta sen jatkostakin täytyy keskustella muun muassa parlamentissa. Herää vain kysymys siitä, että miten tämä käytännössä toteutetaan. Eli meidän tulisi sanoa, että kyllä tiettyjä välineitä kehitetään, toiset jätetään sitten sivuun meidän tulisi välttyä tällaiselta uudelta Kööpenhaminalta, eli että yritettäisiin saada liian paljon liian lyhyessä ajassa aikaiseksi. Meidän tulisi katsoa, miten Kiina internetin hallinnon puolella toimii. Jos siitä lähdetään liikkeelle, niin sanottakoon, että periaatteet ovat kaukana siitä, mitkä ovat meidän periaatteemme ja meidän tarpeemme. Se, mitä tässä pitää muistaa, on se, että me käsittelemme tiettyä spesifistä osa-aluetta. Me emme yritä tehdä mitään vallonkumousta. Meidän täytyy huomioida aikan tyyppiset järjestöt ja sen uudistuspyrkimykset, mutta meidän täytyy pohtia myöskin sitä, että miten saamme tästä aikaiseksi jotain todellakin toimivaa, ettei tämä leviä niin sanotusti käsiin, eli että vaatimukset ja odotukset ovat suuret, mutta loppujen lopuksi emme saa yhtään mitään. Eli meidän tulisi katsoa, mitä nyt konkreettisesti voitaisiin saada aikaiseksi. Meidän täytyy tietenkin olla tyytyväisiä jo saavutetuista tuloksista, Eli niin kuin esittelijäkin jo totesi, niin mielestäni se kuvastaa, mistä tässä on kyse. Ja koko EPP on tästä samaa mieltä kanssani. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Kalfin. samo само няколко da kaže po tva това, tu spomena gospodin Sosa Wagner za neuhodimusta od отваряне na ICAN. Kiitos. Lisäisin vain muutaman sanan lyhyesti kun puhutaan internetin hallinnosta. Meidän täytyy ajaa tässä yleisiä etuja. Me olemme nähneet myönteistä kehitystä. Eikan hän ei oikeastaan ole suoraan Yhdysvaltain hallituksen alla – olette oikeassa kyllä siinä, että meidän täytyy taata avoimuus. Meidän pitää vain löytää uudet sanamuodot, joiden kautta voidaan huolehtia siitä, että julkiset edut ovat siellä turvattuna. Samalla meidän tulisi olla hyvin varovaisia. Samalla tarkkana, koska muuten tässä vaarana on se, että luodaan jonkinlainen valtiollinen taho ja pyritte tähän luomaan jotenkin tämmöinen netin YK. Minä haluaisin ehdottaa menettelyä, joka on tällä hetkellä käynnissäkin – Tiedetään, että nyt puhutaan käyttäjien oikeuksista ja halutaan ajaa yhteiskunnan oikeuksia avoimesti, pitäisi löytää muotoilu, joka sanoo tämän selkeästi. Kiitos. Kollega Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să... Kiitos paljon, puheenjohtaja. En halua tässä mitenkään pitkittää keskustelua, mutta haluaisin mainita sen, että tämä on tärkeä aihe. Ja keskeistä on se, että Euroopan parlamentti sanoo oman kantansa. Lissabonin sopimuksen kautta unionilla on nyt enemmän oikeuksia – kansalaisten oikeuksien alalla. Ajattelen tässä esimerkiksi sitä keskustelua, jota käytiin käyttäjien oikeuksista. Ja erityisesti mitä tulee henkilötietosuojaan. Tietenkin ajattelen tässä myös internetin liittyvää vapautta. Parlamentin täytyy rakentavassa hengessä – mutta päättäväisesti osallistua tähän keskusteluun. Toivomme, että tulevaisuudessakin nettiyhteyksissä ollaan jatkuvasti mukana. Olen yksi ITRE-valiokunnan jäsenistä, joka on kiinnostunut osallistumaan tähän työhön ja tähän foorumiin, joten haluan vain vakuuttaa, että esittelijä valmistelijalla on tukemme. Kiitos. Ja komissio vielä ihan lyhyesti. Kollega Niivel, olkaapas hyvä. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Just two points. Sydämelliset kiitokset, herra puheenjohtaja. Pari huomiota. Aiken analyysin liittyen sanoisin, että kyllähän se on yksityinen järjestö ja se hallinnoi yleishyödyllistä palvelua. Yhdysvaltain hallinto ja aikaan ovat sopineet nyt toimista konkreettisella tasolla, joten yhdysvaltalaiset ovat avautumassa tälle ajatukselle, mutta nyt kyse on siitä, miten tämä saadaan käytännön tasolla toimimaan ja miten tässä vaalitaan tätä julkisen palvelun laatua. Tämä on yksi tärkeä asia. Toinen tärkeä on se, että IGF liittyen komission jäsenvaltiot tukevat täysin IGFn toimintaa. Se on todellakin monenvälinen laaja-alainen järjestelmä ja me olemme erittäin tyytyväinen, että parlamentti on alusta alkaen tukenut meitä tällä tiellä ja että komissio on saanut todellakin vahvan otteen tässä asiassa ja että me olemme todellakin esimerkillisesti toimineet tätä asiaa käsiteltäessä. Kiitoksia. Danke Paljon kiitoksia. Seuraavana vielä kollega Tufsnovski. Meinasin unohtaa teidät. Eh, Kiitos puheenjohtaja. ECR-ryhmän nimissä haluaisin sanoa, että Tämä on erittäin mutkikas aihe ja keskustelu, kuten Sosa Wagner jo sanoi. Tässä on niin laajasta tällaista kyse, että on vaikea luetteloida kaikkia aiheita. Avoimuutta tuen kyllä. igf foorumi on varmasti hyödyksi, samoin koko keskustelu, mutta minua kyllä – Vähän pelottaa se, että tässä luodaan liian tällainen institutionaalinen lähestymistapa. Kuten Van Nisteroi sanoi, melko harvat ymmärtävät koko tämän kysymyksen. Muutama vuosi sitten olisi ajateltu, että internet on akateemikkojen alaa, mutta nyt kyse on jostain ihan muusta – Yhteisöllä on sääntönsä, niistä on keskusteltava, mutta hiukan pelottaisin sitä, ettei luoda nyt liian tällaisia institutionaalisia puitteita, vaikka tietenkin Euroopan on ajettava tätä avoimuutta ja saatava äänensä kuuluviin, niin minusta tuntuu, että meidän ei pitäisi puuttua liiaksi silloin, kun asiat kehittyvät omaan malliin. ECRn nimissä haluaisin myöskin toivon mukaan oman asiantuntemukseni IT-alalta tässä valtavassa kysymyksessä. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Haluaakohan kollega Susa Pagnan vielä lopuksi sanoa jotain? Eh, solamente mm, agradecer las intervenciones. Kiitoksia. Alkuun kiittäisin kollegoitani näistä kommenteista. Niin, kollega Hautman tulen Espanjassa ottamaan tämän asian esille ja katsotaan, millä tasolla tämä tapahtuma järjestetään. Ja tulen huomioimaan teidän ehdotuksenne, eli että meidän täytyy toimia varovaisesti. Internetin hallinto vaatii tällaista varovasta lähestymistapaa ja tulen tämän huomioon myöskin tekstissäni. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt hyvää ruokahalua. Iltapäivällä nähdään sitten uudestaan. Eli palaamme tänne kello 15.00.